Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat, vieraat, naiset ja herrat. Start public hearing on money laundering. Aloitetaanpa rahanpesu kuuleminen liittyen Venäjän he yksilöihin ja vaikutuksiin EU:n tax kolmosessa. We will deal with the issue in two Meillä on kaksi paneelia. Ensimmäisessä paneelissa me keskustelemme vaikutuksista EU-hun liittyen venäläisiin kytköksiin rahanpesutapauksissa. Ja esittelenpä ensimmäisen paneelin puhujat. Ensinnäkin herra Anders Oslund, tervetuloa. Hän on vanhempi tutkija Atlantic Councilista ja apulaisprofessori Georgetown yliopistosta. Hän puhuu Venäjän rahanpesutapauksesta EU ja miten siitä on tullut vakava uhka EU-jäsenvaltion turvallisuudelle. Sitten toinen puhuja Joshua Kirschenbaum, tervetuloa, vanhempi tutkija German Marshall Funds Allianceissa. Hän keskittyy laittomaan rahoitukseen. Hän on ollut laatimassa myös selvitystä, jotta voitaisiin luoda parempaa eurooppalaista arkkitehtuuria torjuaksemme rahanpesua yhdessä Nekula Verun kanssa. Ja kaksi, kolme valtuuskuntaa tapasi hänet muuten Washingtonissa viime heinäkuussa. Se oli hyvin arvokas kokous meille. Ja sitten vielä toivotan tervetulleeksi herra Richard Brooksin, toimittaja, tervetuloa. Hän on toimittajana Private Eye garden Guardian-lehdissä. Hän on paneutunut usein rahanpesutapauksiin Venäjän kohdalla. Kullakin on enintään seitsemän minuuttia alustustaan varten. So I'd like to ask Mr. Oslund. Herra Oslund, olkaapa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää ja todeta, miten arvostan tätä mahdollisuutta puhua täällä Euroopan parlamentissa näin tärkeästä aiheesta. Minusta Venäjän rahanpesu Euroopan unionissa on mitä suurimpia kansallisia turvallisuusuhkia kaikille EU-jäsenvaille. Meidän täytyy ymmärtää ja ryhtyä toimiin tätä kirousta vastaan. Paras lääke on rahoituksen läpinäkyvyys. Onneksi Euroopan unioni on ryhtynyt nyt toimiin hyväksyessä viidennen rahanpesuvastaisen direktiivinsä äh, kesäkuussa 2018. Sen tärkein säännös edellyttää, että kaikki jäsenvaltiot takaavat, että tieto tosiasiallisesta omistajuudesta kaikissa oikeudellisissa yksiköissä on tarjolla toimivaltaisille viranomaisille, mutta myös kenelle tahansa kansalaiselle. Tämä on elintärkeää, että tämä direktiivi täytäntöönpannaan täysimittaisesti. Minun lähtökohtani on nykyisen Venäjän hallinnon luonne. Vladimir Putinen, Putinin, kun ajatellaan, miten on tutkittu vaikutusta Ukrainankin talouteen, Putinin aikana Venäjä on kehittänyt ei pelkästään autoritääristä valtiota, vaan autoritääristä kleptokratiaa. Putinin hallinto on yhdistänyt turvallisuuspoliisin ja järjestäytyneen rikollisuuden. Eli ei ole kyse valtiosta, joka ihan normaalin tapaan toimii, vaan joka toimii, jotta voisi rikastuttaa hallitsijoita. Tulevassa kirjassani Russia's Crony Capitalism, The Path from Market Economy to Kleptocracy, Yale University Pressin julkaisemana toukokuussa esittelen Putinin hallinnon ikään kuin neljän valtapiirin rakenteena kolme kotimaista, valtiovaltion yritykset ja hyvävelijärjestelmä, joka vie rahaa valtiolta ja yritykseltä. Kaikki nämä elimet ovat Putinille uskollisten miesten hallitsemina. Ja se, että kun on uskollinen Putinille, niin se on tärkeämpää kuin että kuuluu edes KGB. Mutta sitten neljäs piiri löytyy ulkomailta, angloamerikkalaisista veroparatiisista yhdistyneestä kuningaskunnasta Yhdysvalloista, missä on ihan valtavia omaisuuksia piilotettuna. Tämä on se suurin heikkous Putinin hallinnossa, koska se on hänen valtansa ulkopuolella. Kleptokratian suunnat suht, väärät valtansa. Ja sitten 2004 Putinin ystävänsä ovat vieneet Gazpromista pelkästään 10-15 miljardia dollaria omaksi eduksen, ei valtion hyväksi, vaan oikeastaan viisi ihmistä jakaa tämän rahan. Kaiken kaikkiaan on arvioitu, että 15-25 miljardia ovat vienneet valtiolta ja valtion yrityksiltä sitten 2000 kuusi vuoden. Ironista tässä on se, että he eivät voi pitää tätä rahaa kotona, koska Venäjällä kun ei ole oikeusvaltiota olemassa eikä turvallista omaisuusoikeutta tarjolla, eli he joutuvat viemään sen maan ulkopuolelle. Ajattelen tässä lähinnä henkilöitä, josta on paljon tietoa, Kenari Timchenko, Arkadi Rottenberg, hänen se Boris Rottenberg ja Juri Kovalchuk – kaikki hyviä vanhoja Putinin ystäviä Pietarista. Kaikkia neljä kohtaa Yhdysvallat on asettanut se pakotteita, mutta EU on antanut pakotteita vain Rottenbergille juuri Kovatsulkille, koska Timchenko ja Boris Rattenberg ovat äh, Suomen kansalaisia. EU-kansalaisia ole myös. Jotkut yrityshenkilöt ovat tehneet yhteistyötä Kremlinin kanssa ja antaneet erilaisia palveluita Kremlinille. Kaikkein ilmeisimmät esimerkit ovat Roman Abramovich, Alekh Rivaska, Alisher Usmanov ja Suleiman Kerimov. Näistä neljästä huippuoligarkista vain Derivaska ja Kerimov ovat joutuneet Yhdysvaltain ja Yhdysvaltain pakotteiden kohteeksi, mutta EUsta ei yhtäkään pakotetta. Miten suuria nämä summat ovat sitten 90-luvun on jatkuvasti pääomaa virrannut pois. Nettovirrat ovat noin 800 miljardia dollaria. Todennäköisesti tämän verran on piilotettuna ulkomaille venäläisten yksilöiden toimesta, siis valtava summa. Ja totta kai perinteisesti se on hävinnyt Kyproksen kautta, koska heillä on kaksosverotussopimus Neuvostoliiton ajoilta vuodelta 1982. Ja sitten raha yleensä menee eteenpäin brittiläisille Neitsytsaarille, Caymansaarille ja sitten Britannian Yhdysvaltoihin, varsinkin Wilmingtonin, Delawarein ja sieltä eteenpäin. Mihin se sitten päätyy? Suurelta osin kiinteistöihin. Muita mahdollisuuksia ovat yksityiset pääomarahastot, riskirahastot ja USAn valtion velkakirjat. Jos sen sijaan, kun pörssimarkkinat muuten ovat hyvin säänneltyjä, Time is passing. Aika rientää tässä. Eli menepä johtopäätöksiin. No johtopäätös on, että kaikki EU-maiden pitäisi asettaa henkilöstöpakotteita hyövälijärjestelmän jäseniä vastaan, oli ulkomaalaisia varten ja mitä ystäviä on Putinin lähellä, mukaan lukien sukulaiset, joilla on rahaa halussa Putin varten. Putin on selvästi osoittanut, että hän oikeastaan toimii pakotteita vastaan, jos on kyse henkilökohtaisesta ulottuvuudesta, sekin siis Magnitskin Act on ollut niin tärkeä. Ja totta kai myös nämä henkilökohtaiset pakotteet, jotka kohdistuvat hänen läheisimpiin ystäviinsä. Totta kai suositus EU-maiden pitäisi hyväksyä Magnitsi-säännöksiä myös. Ja täytäntöönpanna. Ja kuten totesin alussa, niin ensinnäkin tarvitaan läpinäkyvyyttä, avoimuutta kahdelta osin. Ensinnäkin koskien kaikkia EU-maita, jotta pitäisi vaatia, että tosiasiallinen omistajuus pitäisi kaikista omaisuuksista tehdä julkisiksi, mukaan lukien viidennen rahanpesuvastaisen direktiivin pohjalta. Ja sitten kaikkien virkailijat pitäisi kertoa omista varoistaan ulkomailla ja mitä tuloja heillä on. Tämä pitäisi tehdä vuotuisesti, mutta tämä pitäisi julkistaa, kuten on ollut Pohjoismaissa jo, jo sitten 1700-luvun. Nimittäin moni entinen poliitikko, huippuvirkamies tai yritysmies aivan laillisestikin saa johtokuntatehtäviä tai konsulttitehtäviä suurissa venäläisissä yrityksissä. Gerhard Schröder, totta kai tässä nyt kaikkein edustavin esimerkki siitä, miten se hoituu. Totta kai y- yleensä tämä pitäisi tuoda myös esille. Thank you, professor. Kiitoksia, professori. Teidän alustuksenne jo on osoittanut, että nyt on kyse aiheesta, joka on valtava globaalistikin. Herra Kirschenbaum seuraavaksi. Mr. Chairman and esteemed... Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, kiitos kutsusta tähän tärkeään kuulemiseen. On kunnia olla valiokunnassanne tänään. laittomat rahoitustoiminnat, jotka ovat Venäjältä ja Ivymaista, ovat aihe, jotta pitää käsitellä EU- ja Yhdysvaltain jossa viimeiset vuodet ovat osoittaneet, että näitä rahaskandaa äh, on ollut valtavasti EU-pankeissa. Miljardien dollareja on pesty instituutioiden välillä ja tässä on yhteyksiä iv maihin ja Venäjään. Ja tässä sakot ovat hyvin pienet ja sitten rikosoikeuden syytteisastamit ovat lähes olemattomat. No tässä on helpotettu korruptiota tai rikollisuutta siellä päin niin kuin Venäjällä, niin tällaisen toiminnan sietäminen on e sisällä johtaa riskeihin täällä kotopuolessa tällaiset verkostot valvovat näitä summeita, Kanavia käytetään joskus pääomapakoon. tarvitaan enää näitä palveluita toimivat mukana poliittisessa toiminnassa EU-jäsenvaltioissa. Sitten sanotaan, että pankit ja muut kehittävät liiketoimintaa, joka riippuu vain sumeista tai laittomasta rahasta, joka tulee ivimaista, johtaa myös siihen, että Venäjä vaikutusvalta leviää täällä EU-ssa. Taloudellisesti ja poliittisesti siis. No, Venäjän vaikutusvalta lisääntyy nyt, kun on yhä enemmän geopoliittisia uhkia ja muitakin tapahtumia, joita voidaan voida ennakoida. Nämä skandaalit, johon viittasin usein, mutta eivät aina, ovat keskittyneet pienempiin jäsenmaihin, joilla on tällaista laajaa offshore-pankkitoimintaa. Väittäisin, että aamalvalvonta on ollut riittämätöntä. Ja tässä syypäitä ovat maita kuten Kypros ja Latvia, joissa toiminta on eniten, mutta ongelma on laajempi kuin vain tällainen. Ja toiminta on levinnyt, koska on heikkoa EU täytäntöpano ollut rahanpesun vastaisessa lainsäädännössä järjestelmä, jossa pankkeja sakotetaan vain muutamilla eurolla laittomasta toiminnasta, tulee epäonnistumaan väkisinkin. Ja maailmanvalvonta on kansallinen vastuu koko EU-ssa kun taas pankin lisensointi ja tarkastustyöt ja muut toimet pankeissa ovat EKPn toimivaltuuksiin kuuluvaa YVM ja euroalueen puitteissa. Ja näitä rahoituspalvelujen toimilupia viedään koko sisämarkkinoiden. Saattaa mahdollista puuttua tähän ongelmaan maakohtaisesti, mutta tuen ja olen samaa mieltä Daniel Luin kanssa YVMstä ja Benoit Kore EKP-johtokunnasta. Ja tuosta, että perustaisin keskitetty EU-viranomainen, joka käsittelisi rahanpesuvasta toimintaa. No puheenjohtaja viittasi tähän tutkimuksiin, jonka tein Nikola Veronin kanssa. Viraston pitäisi valvoa pankkeja ja muitakin rahoituslaitoksia koko sisämarkkinoilla – ja se on poliittisesti riippumaton ja sellaisia omaa asiantuntijuuttaan ja aggressiivista ennakoivaa toimintaa ympäri Eurooppaa. Totta kai kansalliset toimivaltaiset viranomaiset pitäisi myös delegoida valtuuksia läheisessä yhteisössä keskusviraston kanssa. Ja keskusvirasto on mielestäni proaktiivisempi, poliittisesti riippumattomampi ja toinen val- vahva toimi tällä alalla tietoja vaihdettaisiin muiden valvojien kanssa, sitten voisi antaa suuria sakkoja, jotka toimisivat varoittimena muille toimijoille. Ja monet jäsenvaltiot eivät ole perustelleet sakkojen syitä ylipäänsä. Lisäksi voidaan käyttää muita tämmöisiä liiketoimintaa. Kaikki nämä asiat voisivat toteutua olemassa puitteiston parissa, mutta mielestäni tarvittaisiin keskitetty virasto tähän Pankilla on oma roolinsa tietysti rahoitusjärjestelmässä keskityn siihen. Ja tämä ei ole ainut haaste. Fintekin nousu johtaa siihen, että maksuja hoidetaan epäperinteisillä tavoilla ja Yhdysvalloissa samanlaisia ongelmia esiintyy myös arvopaperikauppa Yhdysvalloissa ja EU-semollakin on paljon vähemmän avointa kuin kansalliset maksut joita tehdään pankkijärjestelmän kautta. Lopulliset edunsaajat arvopapereista ovat usein tuntemattomia jopa instituutioita, jotka tässä mukana. Ja paljon perusparannusta tarvitaan avoimuuteen. EKP-varapääjohtaja Luista de varoitti, että rahoitustoimet ovat siirtyneet perintöpankkialalta kohti yksityisen investointirahastoja, kuten hedge-rahastot ja riskipääomarahastot. Hän on varoittanut näistä systeemisistä vaareista rahoitusvakaudelle. Ja laittomat toimijat saattavat juuri toimia yksityisten rahastojen kautta, koska tämä on, tässä on vähemmän valvontaa, mutta EU on priorisoinut pankkivalvontaa ihan oikein, mutta kuitenkin pitää arvioida myös omassa alueella yksityisille sijoitusrahastoille, jotka eivät ole osa perustuspankkitoimintaa. Onneksi EUlla on äh, hedge-rahastoille AML-vaatimuksia. Yhdysvallat ei ole 17 vuoteen pannut täytäntöön näitä säännöksiä, vaikka niin pitäisikin tehdä. No, tässä on rahanpesuun vastaisia riskejä ja muitakin alkupariin liittyviä riskejä. Lisäksi on laajempi taloudellinen riski, joka liittyy sijoitusten suumeuteen ja rahoitusvirtosuumeuteen. suumeuteen EU ja Yhdysvallat ei tiedä, kuka investoi maihin, missä investoinnit sijaitsevat ja miksi ne tehtiin. Hallitukset eivät siis tiedä, kuka omistaa mitä. Minusta tämä toimintaympäristö johtaa siihen, että valtiot ja muut toimijat, kuten Venäjä, mutta myös muut, voivat rakentaa suuria strategisia investointisalkkuja ilman, että niitä valvotaan. EUlla on nyt vankempia menettelyjä käytössä, mutta transaktioita voidaan tarkistaa, tarkistaa vain, jos niistä tiedetään. Tarvitaan lisää avoimuutta suorin ulkomaisiin investointeihin tämän myötä. Resursseja voidaan siirtää prioriteettialueisiin, joissa on suurimmat riskit. Tämä johtaa suurempaan kansallisen turvallisuuteen. Tämäkin on osa jossa yhteistyö USAan ja muiden kumppanien kanssa olisi tärkeää. Pitää aggressiivisen asettaa syytteeseen näitä laittomia toimijoita, kuten pankkeja, mutta tämä tulee olemaan hankalaa kyllä rahoitusrikosten luonteen vuoksi, sen vuoksi EUn ja muiden pitää jatkossakin valvoa paremmin rahoitussektoria. Olen kiitollinen siitä, että sain tulla puhumaan tänne ja vastaan meidän kysymyksiin. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Kiitos. Kovasti arvosteltiin. Herra Brooks, olkaa hyvä. Kiitos kutsusta tulla keskustelemaan tästä tärkeästä aiheesta tähän tärkeänä ajankohtana. Me olemme nähneet, että kansainvälinen korruptio on yhä suuri poliittinen uhka maailmalla. Korruptunut järjestelmät, kuten Venäjä, perustuu rahanpesuun ja varkauteen. Näin se voi jatkuvasti horjuttaa demokratioita muualla, kuten on nähty Ukrainassa, Yhdysvalloissa ja Yhdysvallan kuningaskunnassa, mikä ennen oli kotimaan riski, niin nyt elitti eh, on viemässä sitä muualle, ja se koskee kaikkia. Ajatellen taloudellisia olojakin sitten rahoituskriisin, ja siksi olemme haavoittuvampia idän uhalle, kuten nähtiin Brexit-äänestyksessä, niin me olemme joutuneet kurimukseen, emme ole voineet rahoitusrikollisuutta torjua. Tiedämme, että jos raha pestään jossain ja mistä sitä hyödytään, niin tiedustelu on tärkeää. Lainvalvontaviranomaisen täytyy tietää, mihin se päättyy. Kuitenkin mahdollisuudet ovat heikot. Yritän kuningaskunnassa esimerkiksi 2007, kun uhkaa oli vähemmän ilmeisesti, niin hallitus lupasi lisää, että rahoitustiedusteluyksikön henkilöstöä sadasta 200 Ja nyt se on 80. Eli yli 000 raporttia katoaa joka vuosi vain ajatellen Salisburyn iskua, niin nyt on saatu hiukkasen lisää voimavaroja, ainakin luvattua. Mutta en käytetä kovin monella luvulla, mutta jos ajatellaan yhdistön kuningaskunnan rahanpiestä, niin se on noin 90 miljardia vuodessa. No 110 euroa, miljardia euroa noin, kaiken kaikkiaan noin 50-100 miljoonaa lainvalvontaan, hallintoon, poliisitoimiin säädöstyöhön. On tunnettua, että meillä on valtava pankkisektori maassamme, mutta myös kymmeniä tuhansia pöytälaatikoyrityksiä, jotka eivät tarjoa oikeita lukuja ilman mitä rankaisuja. Tällaisia välineitä on käytetty nimenomaan muun muassa OCCPssä, hömmityspetoksissa ja monissa muissa tapauksissa, mutta että voidaan taata, että noin 4 miljoonaa yritystä, jos tämä nyt on oikea luku, kun 20 henkilöä vain on työssä tässä rekisterissä hoitamassa 4 miljoonaa yritystä. Jos ajatellaan jatkuvaa rahanpesu meidän maassamme, niin me olemme nähneet hyviä aloitteita, Magnitskin tyyppisiä säädöksiä ja muitakin on, jotta voidaan myös määrätä menetetyksi varoja, kun ei ole hyvä selitystä rahoitukselle. Mutta ne ovat enemmän poliittisesti onnistuneet kuin muuten. Jos vain yksi toimi on onnistunut vuoden aikana. Ja totta kai siitä on saatu hyviä otsikoita timanteista ja taloista, mutta mitään ei ole odotettavissa vastaavaa. Ei ole valmiuksia käyttää tätä hyödyllisesti. Jos ajatellaan rikosoikeudellisia toimia sitten, siellä maisema vielä heikompi, vaikka se ei ole rikosoikeudellisesti rikos, niin ei tarkkaan että kuinka paljon tulee maahamme ex-neuvostoliitosta rahaa. Se on oikeastaan avoin kutsu pestä rahaa meidän maamme kautta. Jos joku oligarkki tai avustajansa jäävät kiinni, vaikka se ei ole kovin olennaista, niin joku joutuu maksamaan sitä kovin alhaisen hinnan. Muutama vuoden ja me olemme ottaneet tähän kantaa. Myös ajatellen Lontoon kiinteistöjä. Ja Transparency International ajatteli, että laittomasti on 4 miljardin arvosta kiinteistöjä hankittu Venäjältä kaikki. Se nyt on vain se näkyvä osa. Ja sitten totta kai koulumaksut, jalkapallokerhot ja niin edelleen. Olen lähettänyt raportin valiokunnalle näistä toimista. Niin ikään hiljattain Moskovan entinen pormestarin perheellä on iso kiinteistö Kensingtonissa, Lontoossa ja monet pankit toimivat myös maassamme ja ovat ehkä pesset toimijan ja nyt tulee pienempiä toimijoita ja minä voi valiokunnan toimijoita yksityiskohtaisesti tietoja myös Mayfairissa olevasta pankista, joka otti itä-eurooppalaisia toimia haltuunsa ja 100 miljoonaa dollaria myös Tsetseni presidentiltä saatiin. Toimista johtaja totesi, että no ei se nyt ollut sellaista bisnestä, missä hän haluaisi olla mukana olla, niin hän toteaa, se on ennakkoedellytys, että voi saa enemmän toimintaansa. Se ei vaikuta siltä, että hän on huolestunut rahanpehsuusta, jos sitä hänen kynnyksilleen tulee. Totta kai ei auta, että rahaa panna vain ongelma. Jos ajatellaan niin ei välttämättä kaikilla halua lisätä tätä toimintaa. He haluavat vain valmiudet, asiantuntemusta ja niin edelleen riittävässä mittakaavassa. Meidän maassamme ainakin, ja kuvittelisin, että muuallakin on valtava ja aika hidas rakennustyö edessä. Aikaan myötä vaikuttaa siltä, että kansainvälinen korruptio edustaa samaa huomiota kuin muutkin kiroukset, köyhyys ja taudit. Mikä on mielenkiintoista, vaikka maassa on sitouduttu siihen 0,7 prosenttia tuloista kehitysyhteistyöhön, niin se käyttää kansainvälisen rikollisen torjuntaa noin 0,004 prosenttia. Oikeastaan tässä taistelussa on kyse rahoituspalveluista ylipäätään, ei pelkästään pankeista, vaan myös lakiyrityksistä ja vastaavista. Siksi siinä ei ole arvioitu riittävän suureksi ongelmaa. Raportti osoittaa, että tässä on monta huolenaiheita. Ensinnäkin, miten pankit ovat auttaneet rahanpesuoperaatioissa. Usein ei huomioida niitäkään tapauksia, joissa siellä on niin paljon rahanpesua, että heidän pitäisi olla tietoisia siitä ja oikeastaan se kuuluisi heidän velvollisuuksissaan myös tilintarkastajina tuoda se esille ja myös omissa raportissaan myös. Tässä on kyse myös oikein tärkeimmistä yrityksistä, jotka jatkuvasti myös eivät yhteiskunnan vastuustaan hoida, varsinkin Itämeren alueella. Ja totta kai tässä halutaan parempaa maailmaa luoda, mutta jatkuvasti on väärinkäytösten paljastajia myös Lontoossa ollut, kun selviä petostapaukset esille. There's a request. Täällä toivotaan, että puhust vähän hitaammin. I'll make this available afterwards. Toimitan jälkikäteen tämän. Out of fashion. It was instrumental kun tämä tuli esille, niin se oli tärkeää kuitenkin, kun hän on Maltan pelatuspankkia joka liittyy myös rahanpesusiirron, jatkuu ja jatkuu. Ja miten te olette sitä huomannut, kun 200 miljardia dollaria Danske Bank pesii. Mutta niin ikään totta kai samat firmat edelleen kumileimaavat Moskovan toimia sopimuksiin, jotka liittyvät hyvävelijärjestelmään. Se on ehkä ensimmäinen askel korruptiovaiheessa ja, ja totta kai Kremlin ehkä on tätä tilannut, kuten Yhdys, meidän maassamme niin koskaan herra Assun totesi, 15 miljardia dollaria Gazpromista. Miten PDV ei tätä huomannut? Vai huomasivatko? Raportinsa kerron, miten lähellä nämä yritykset ovat päässeet hallintoa eri yritysjärjestelyin. Moni johtava hahmo on johtokunnassa eläkevirassa. Ja sitten totta kai tiedän, että aika rientää, on johtavia lakimiehiä myös, jotka he välittävät monimiljardihankkeita jo paikoissa, joissa ei edes pysäköintilupaa saisi. Pari vuotta sitten katsottiin kiinteistöhankintoja, joita Venäjän parlamentaarikot hankkivat 254 metrin asunto, jonka Putinin hallinnon virkamies omisti, vaikka ei ole mitään kunnon tuloja. Kaupallisella tasolla sitten on merkittäviä lakiyrityksiä, jotka palvelevat oligarkkeja ja varmasti epäilyjä sielläkin on. Ilmeisestikin he muodostuvat arvioita, jotka ovat heille hyödyllisiä kuin rahanpesutarkoituksessa, kun arvioidaan, pitäisikö ottaa asiakas. Yksi lakimies totesi minulle, että ottaa asiakas vai ei. Ja jos on rahapestot kyse, niin kyse on arvioinnista, mutta kyse on tietenkin parista miljoonasta kyse, jos halutaan hylätä tai hyväksyä asiakas. Eli johtopäätöksenä toteaisin, että tässä ydinongelmana on olikarkien ja virkamiesten suojelu, kun se on hyvää bisnestä. Ja merkittävät laki- ja tilintarkastusyritykset tähtäävät nimenomaan voiton kasvamistamiseen. Ja totta kai tämä tavoite menee sitten eteenpäin muillekin alueille, joissa on riskaabeleja, siellä, missä pitäisi olla huolta likaisrahan käsittelystä, missä kannustimia voidaan muuttaa sitten, se on vaikea kysymys ja siinä uskon, että tämän valiokunnan pitäisi keskittyä siihen ja lainsäätäjien ja lainvalvojien pitäisi ottaa se vakavasti. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Hmm. Kiitos kaikille herroille mielenkiintoisista arvioista ja tilannekatsauksesta. Aika synkältä näyttää. Täällä on iso ryhmä opiskelijoitakin tullut seuraamaan kuulemista. Lycée Ludwig van Beethovenista, Bonnista, tervetuloa. Ja nyt voidaan keskustella tästä jäsenten ja vieraiden kanssa kuten yleensä meillä on viiden minuutin kysymyssarja sitten yksi kysymystä varten, neljä minuutin vastauksia varten ja pyydän kollegat, että puhutte lyhyesti, jotta on riittävästi aikaa myös vieraille vastata. Ensinnä kansanpuolueen toinen esittely, herra Liedermayer. Good thanks for Kiitos, hyvää iltapäivää, kiitokset esityksestä. Minulla on olisi paljon kysymyksiä, mutta nyt kolme nopeasti. Oslundin ja Brooksin alustuksiin. Te sanotte, että ja Pilatusen pankin kautta on voitu jäljittää paljon pestyä rahaa. Jos suurin osa näistä varoista käytetään nyt investoinnina, eli kysymys oli pääomapaosta oikeastaan, vai onko tässä kysymys siitä, että niitä, tässä on kysymys veropetoksista tai muusta? Eli missä määrin ne ovat laillisia ja missä määrin näitä voitaisiin jäljittää ja syyttää koska rahanpesun seurauksena? Toinen kysymys liittyy rahanpesun kes, tutkimisen keskittämisestä – näen miksi, mutta toisaalta laatuhan liittyy hyvin paljon paikan päällä tehtyihin tarkastuksiin maissa. Missä määrin pankin valvontaviranomaiset, jotka huolehtivat pankkien taloudellisesta vakaudesta, kuinka paljon heillä on kannustimia seurata rahanpesua? Rahanpesua pesussa. saattaa olla pankeille kuitenkin äh, aikamoinen äh, eturistiriita, koska tässä on kysymys äh, pankeille rahasta. Ja tässä on itse asiassa vain hyvin pienoinen mainriski ja sakkoriski. Joten missä määrin tämä, tätä voitaisiin parantaa? ja jos lisättäisiin eh, myös eh, rangaistusten eh, suuruutta. Ja sitten vielä kysymys, millä tavalla voidaan vahvistaa tätä tarkkaavaisuutta, kun on kysymys Venäjältä tulevasta rahasta. Oslund sanoi jo, että me emme voi luottaa venäläisiin, koska se ei ole oikeusvaltio. Millä tavalla tämä pitäisi tehdä kunnolla, jos ei voi luottaa instituutioihin, jos ei voi luottaa asiakirjoihin? Eikö tässä ole ainoa ratkaisu se, että lasketaan tällaisten asiakkaiden hyväksyntää ja että otetaan asiakkaiksi vain sellaiset henkilöt, joista on tarpeeksi tietoa heidän luotettavuudestaan? Kiitos. Erinomaisia kysymyksiä ensinnäkin mistä rahat tulevat. Miksi niitä on siirtynyt? No ensinnäkin pelottavat pankit 90-luvulla, tähän syypänä sitten toiseksi siirtohinnoittelu, yksityiset ja valtioomistuiset yritykset ovat taustalla ja sitten kolmanneksi veronvälttely, veronkierto. Sitä ei voida korostaa liikaa ja sitten kaikki venäläiset pitävät rahaa ulkomailla varmuuden vuoksi, koska ei ole mitään takuita kotimassa. Ja sitten mikä on sitten laillista ja mikä ei. No hyppään tässä viimeisen kysymykseen, jossa hallituksen virkamiehet, kuten Richard Brooks sanoi, ovat ne, jotka eivät olisi voineet tätä rahaa laillisesti, niin sitten tässä pitää ryhtyä toimia. Jos kyse on liikemiehestä niin sitten ei voida erotella helposti. Ihan tästä hyvän esimerkin. Kävin Kyproksessa ennen rahoituskriisiä, koska oli selvää, että se puhkeaisi 2012, tapahtui vuosi myöhemmin. Ja suuri kysymys, joka minulla oli, miksi venäläiset ja ukrainalaiset pitävät rahansa Kyproksessa, koska on selvää, että siellä tulee syntymään tämä rahoituskriisi. Syy vastaus oli se, että suurin osa rahasta kyproksalaisista pankeista kuului syyttäjille, poliisi, ja tuomare, poliisille ja tuomareille. He eivät voineet siirtää tuota rahaa muihin EU-maihin, koska raha oli niin selvästi laitonta. Sen takia he menettivät sen tuossa pankkikriisissä. En ole pahoillani heidän puolestaan, mutta tämä on loistava esimerkki siitä, miten voidaan tietää. tämä lyhyt vastaus on, että me helposti jahdata näitä julkisia virkamiehiä, mutta kun se liikemiehestä, niin on paljon hankalampaa. Yes, Mr. Brooks. Thank you. I don't have too, uh, too much to add to what Mr. Kiitos. Minusta tässä tehtiin hyvin tärkeä ero niiden keissien välillä, jossa on kysymyksessä laiton raha ja sitten tapaukset, jossa yritys, yrittäjillä on hyvin paljon rahaa, eikä voida auto, aukottomasti osoittaa, että se olisi laitonta. Ja että pankkien pitäisi löytää jotain syitä olla prosessoimatta näitä rahoja. Tämän asian parissa, tätä on vaikea, Tätä on vaikea puuttua suoraan, mutta tässä on itse asiassa paljon suurempi kuva, nimittäin, että tuodaan esiin nämä systeemiset ongelmat alun alkaenkin, ja sen vuoksi meillä ei pitäisi olla tällaisia äh, suuria äh, tilintarkastusfirmoja, jotka sanovat, että kaikki on hyvin. Esimerkiksi Gazpromin varoja on käytetty laillisesti, eikä siinä ole ollut mitään väärinkäyttöjä Joten johtuen välittömistä ongelmista käyttää suoraan rahanpesutoimenpiteitä, niin sen vuoksi meidän pitäisi puuttua näihin koko asian alla oleviin ongelmiin. Uh, very briefly. Ihan lyhyesti Danskin pankista. Kaikki tiedämme Danskin komission raportista. Oli valtavia summia, heidän tutkinnassaan ei pysty selvittämään, mistä se oli peräisin. Meillä on muita tietoja, että osa oli Azerbaijanista ja rahanpesua tarkoituksissa. Vaikutettiin poliitikkoihin Euroopassa, osittain se liittyy Deutsche Bankin, mutta useimmiten ei tiedetä ja se on se ongelma. Se on suunniteltu niin, että se on hyvin hämärää, erilaisia välikäsiä eri liiketoimia sen hämärtämiseksi. On mahdotonta tietää suurelta osin, mistä raha peräisin. Se on niin syvällä. Se on, olisi syytä olla huolenaihe. Sitten eturistiriita, jos ajatellaan vakavaraisuutta, rahanpesudirektiiviä ja ymmärrän, että siinä on tietty ristiriita, jos se, että kun sääntelijät ja val, valvojat tietävät, että pankit ovat tässä mukana – mutta ehkä pelkäävät, että siellä tulee riskejä ajatellen Yhdysvaltain toimia lainkäyttöalueellaan. Arvelisin, että se on kuitenkin vähemmän tärkeää kuin poliittinen vaikuttaminen tai se, että rahoituslaitokset ottavat haltuunsa poliittista vaikuttamista on nähty, että siellä on omat reunaehtonsa olemassa, kun on suuret sakot kyseessä. Ja minä arvelisin, että kuten totesit, voi olla, että se on yksi tekijä, mutta arvioisin, että se on enemmän poliittinen tekijä kaiken kaikkiaan. Thank you. Kiitos. SD ja Kufut. Pidetäänpä kiinni viidestä minuutista. Lyhyt kysymys ainakin edes. Kiitos puheenjohtaja, puhun lyhyesti. Kiitos kaikille. Olen samaa mieltä suosituksestani, joten haluan kysyä teitä. ehkäpä herra Brooks ensinnäkin viittasitte siihen, että hyvin harva ihminen on saanut tuomion rahanpesurikoksista. Nämä mahdollistajat, pankit, kirjapitot ja muut, jos ei ajatellaan siis, mutta miten voimme siis varmistaa, että on riittäviä rangaistuksia ja myös tämä näyttötaakka käännetään sillä tapaa, että todellakin sillä olisi vakavia seurauksia niille ihmisille, jotka tässä mukana tässä rikollisessa toiminnassa. on ensimmäinen kysymykseni, koska uskon, että ilman tätä tulee Tanskasta ja huomaan, että edelleenkin rankaisemattomuus pätee. Tämä on riskitön tämän tyyppinen liiketoiminta Euroopassa, joten tästä on kyse. Sitten herra Oslan ja myös Kirschenbaum on tällainen ero. Jos ajatellaan tätä järjestelmää, meillä Euroopassa sisämarkkinat, pääoman vapaa liikkuvuus, valuuden vapaa liikkuvuus, rahoitussektori ja sitten on erot näihin kansallisiin viranomaisiin, jotka vastaavat, sitten panevat täytäntöön rahanpesun vastaista valvontaa ja lakien täytäntöpanoa. Ja kuten tässä on sanottu, niin tämä järjestelmään liittyvä ongelma, mikä meitä tässä pidättää, sitä, että keskitettäisiin tämä prosessi mikä rahoitusalalla nyt tässä tökkii, koska näin hyvin vähän haluaa mennä kohti keskitettyä menettelyä rahanpesun torjunnassa valitettavasti pitäisi olla toisinpäin, koska se loisi rahoitusvakautta, mutta miksi he taistelevat niin tätä vastaan pankit ja rahoitusala? Kiitos. Thank you, Mr. Kiitos, herra Brooks. Uh, thank you. Kiitos. Kysymys siitä, miten pelotetta voitaisiin vahvistaa. Sitä kai ajoitte takaa. Kyse oikeastaan siitä, että on poliittista tahtoa ja valmiuksia siihen. Käsittääkseni tässä on selvä poliittinen konflikti olemassa monessa maassa, varsinkin minun maassani. Sikäli, että me ylpeilemme sillä, että meillä on vahva oikeusvaltio, hyvä maine ulkomailla. Ja sitten kun rupeaa vähän kaivelemaan näitä matoja, niin sitten vie ikään kuin pohjaa siltä. Ja tällaista virtaa on laulettu niin pitkään, että on kovin vaikeaa, että hallitus voisi hyväksyä, että on isoja ongelmia olemassakaan, että pitäisi siivota tiettyjä alueita palvelualalla, kun on, siinä on nähty työllisenä, että on niin hyvä globaali maine. Eli siinä otet, aika isoa palaa haukataan. Ja sitten on paljon arkisempia syitä, koska laivanvalvontaviranomaisilla on kovin vaikeaa hoitaa näitä, kun ne vievät aikaa ja vaivaa syytetoimineenkin, kuten tiedetään, kun tässä on tällaisia ihmisiä, joilla kyllä on rahaa hankkia ja Eli kun on hyvä voimavaroja, niin kyse on vain hallinnollisista toimista. Ja, ja se on aika tylppä ase kovin vaisu. Et ei voida osata syyllisiä jotain menettelyvirheitä löytyy, ehkä jotain suuria sakkoja tulee menettelyvirheistä, mutta ei se mikään pelote ole kenellekään, kuten totesitte. Hallitusten pitäisi rakentaa järjestelmään sisään osana strategiaa rahapesukysymyksissä. Uh, to add just one comment to Mr. Brooks on prosecutions. Äh, minulla on vielä yksi kommentti. Olen äh, samaa mieltä näistä syyttämisestä, äh, syyttäjien toimista. Se on vaikeaa, että heidän täytyy osoittaa, että on tietoa, koska tämä on hyvin abstrakti rikollisuus ja hyvin vaikea todistaa ja se vie hyvin paljon resursseja ja olettaisin, että monissa pienissä maissa ja suuremmissa maissa joutuu, joutuu käyttämään hyvin paljon rahaa ja aikaa tähän ja henkilöitä ja sitä kautta sitten kehittää todellista asiantuntemusta ja näin pitäisi tehdä. Seuraavassa paneelissa herra Browder on tätä käsitellytkin. Mutta minä en usko, että, tähän löytyy niin, että tässä löytyy niin paljon ihmisiä, koska tämä on todella vaikeata. USA on ollut pari korkean profiilin pankkiiria Venezuelasta ja Malesiasta, mutta ei sielläkään paljon löydetä. Mitä tulee rahanpesuvastaisen toimintaan EUn tasolla, en minä olisi kuullut, että tästä, tätä vastaan olisi ollut painostusta. Mutta Nikola ja minä me olemme puhuneet sen puolesta, että kyllä tämä, tätä, tähän kannattaa ryhtyä. Ja en tiedä, onko löytyykö poliittista tahtoa tällaiselle yhdelle yhteisölle, vira, yhteiselle virastolle, joka valvoisi, ja se olisi huomattavasti tehokkaampi kuin nykyinen järjestelmä. Ja sitä kautta voitaisiin sitten lisätä resursseja Esmalle eh, ja eh, Euroopan pankkiviranomaiselle – Tarvitaan mandaattia, resursseja, ihmisiä. Ja tämä voidaan luonnollisesti äh, myös äh, antaa äh, YVMlle. Sitä kautta saadaan todellista parannusta. Joten nykyiset ehdotukset ovat mielestäni hyvin lyhyen aikavälin ehdotuksia. Toki parempia kuin ei mitään, mutta tässä on kuitenkin kuilu tämän äh, lyhyen aikavälin ja sitten tuon pitemmän aikavälin maksimi äh, lähestymistavan välillä. Minä en usko, että tämä nykyinen järjestelmä tulee toimimaan ja ihmiset tulevat näkemään lisää skandaaleja. Thank you very much. Uh, excellent. Kiitos. Loistava havainto. Se, mitä huomannut, että eurooppalaiset pankit, yhdysvallat pankit toimivat päinvastoin, koska on erilaisia kannustinrakenteita Yhdysvalloissa. Pankit viime vuosikymmenellä ovat maksanut 220 miljardia dollaria sakkoja. Sen takia ne pelkävät kuollakseen näitä syytteitä ja sakkoja. Ne käyttävät miljardeja dollareita kukin vuosi sääntöjen odottamiseen. Ne haluavat vähentää näitä kuluja. Sen vuoksi Yhdysvaltain pankit nyt haluavat, että lopullinen edunsaaja tulee paljastetuksi lainsäädännön kautta. Ja pankit vetävät tätä prosessia, kun taas Euroopassa, kuten osoititte ihan oikein, niin tämä on vain tällaista turhaa byrokratiaa, minkä takia tässä tarvitaan. Joten jos on enemmän sakkoja, niin sitten niitä tulee, mutta eri kannustirakenteet. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Gunnar Heckmark, ECRS. Very much for these um presentations. Um, Kiitos alustuksista. Depressing, not only because... Masentavaa ei pelkästään mittaluokasta, vaan ajatellen, että ei ole kunnon vastausta löytynyt. Nyt on korkea aika tullut, että mietitään tätä, mistä tässä on kyse. Se on perustavallinen uhka Euroopalla. Tavallaan rahoitus, sota on käynnissä. Kannattaa pitää mielessä, että moni eurooppalainen pankki on nyt tullut osaksi sitä. Olisi mielenkiintoista kuulla teiltä ensinnäkin, mitä sanoisitte tästä kokonaissuuruudesta Danske Bank Virossa 250 miljardia ja niin päin pois ja muita lukuja on esitetty. Mikä olisi tämä kokonaissumma? Toiseksi, miten te kuvailisitte tätä turvallisuusuhkaa näistä Eurooppaan tulevista varoista johtuen. Vaikka meillä lainsäädäntökin on, herra Oslund juuri totesi, että eurooppalaiset pankit näkivät tämän vain virkavaltaisuutena. En siitä kyllä samaa mieltä ole. Jos ajatellaan, isoäiti perheessä halusi pankkiin tallettaa, kun hän oli sitä sukavarten pannut. Ja sitten Säästöpankissa hän oli kolmannen luokan asiakas. Hyvin pienestä summasta. Ja 15 vuoden, ja täällä minulta kysytti kun Brysselissä tuli rahaa. Like you to discuss. Haluaisin tästä käydä keskustelua, vaikka se on ehkä vähän arvoisen oloinen, mutta tärkeä. Voiko näin käydä lainsäädännöstä huolimatta? Ja sitten voitte lisätä tähän vielä, miten voidaan taata se, että syylliset syynätään ja rangaistaan. Yes, I'm very sorry, Gunnar Heckmark, of course. Heckmark, anteeksi. Kansanpuoluettahan te edustatte. Obvious for everyone. Se nyt, joka on ilmeistä kaikille täällä. I will make it even more obvious. No, vielä ilmeisempi nyt on. Herra Oslund, olkaa hyvä. Take, uh, uh Kiitos pari ensimmäistä kysymystä, niin tuo kokonaissumma, miten tarvitaan venäläiselle rahalle 200 miljardia dollaria ulkomailla. Emme tiedä tarkalleen missä. Tai 1,3 biljoona dollaria on korkein arvio. Mitä tulee pesulukuihin, ne ovat paljon korkeammat, koska raha kiertää. Käyvät läpi Moldovan, Viron, Kyproksen, Britannian ynnä muuta. Joten ne virtaavat monen maan läpi ja ei pitäisi sitten listata näitä summia keskenään, vaan katsoa kokonaissummaa. Ja, suurin, ja useimmiten tämä raha jut, menee sitten kiinteistöihin eikä takia ole tursuhka kuitenkin osa rahasta. Sitä voidaan siirtää, jos on esimerkiksi Ukrainan vaalit, jotka ovat äärimmäisen tärkeät tai tulevat maksamaan miljardi dollaria. Ehkäpä puoli miljardia dollaria tulee sitten muutamalta venäläistä oligarkilta, jotka ovat, jotka ovat läheisiä Kremlinin kanssa sen takia. Tässä, joka valitaan Ukrainassa, todennäköisesti on kovin riippuvainen venäläisestä rahasta. Jos otetaan valtio kuten Ruotsi, jossa valit maksavat 12 miljoonaa dollaria – niin jos olisi muutama miljoona dollaria, jotka tulisivat Venäjältä, niin se saattaisi ehkä mutta tuloksen. No tästä on esimerkkinä nämä tietyt pankit, joissa on ollut epäselviä tuloja Brexitin kansanäänestyksen aikana. Ja silloin ei tiedetä, saatiinko rahoja venäläisten bisneskontaktien kautta ja muuttiko tämä Brexitin kansanäänestyksen tuloksen ratkaisuvasti, joten jopa pienet summat, pienet osuudet tästä massiivista rahasummasta voivat olla ratkaisuja vaalien kannalta. Ja viimeisen kysymyksen jätän muille. Kiitos. Yeah, Mr. On the, uh, the Tästä ristiriidasta, kun on satoja miljardeja pankkien kautta Ukraina mukaan lukien, ajatellaan talletuksia minkään pankin liiketoimintamalli ei riipu siitä, että eläkeläisille tulee jotain pikkusummia talletettavaksi. Ei ole oikeastaan mitään syytä sille, ettei ole selkeitä suuntaviivoja käteistalletuksista, jos jotain riskaapelia esillä on. Mutta lähinnä ongelmallista on silloin, kun on ammattimaisia verkostoja pöytällä ja totta kai palkkioista saadaan paljon myös tuloja. Se on nähty usein ja meillä on julkista tietoa tänkistä pankista, julkisesta tiedosta siis, että pieni määrä yrityksiä, joita oli välikäsiä paljon ja Eurooppaan tuli paljon rahaa. Ja usein se sitten kiertää takaisin Venäjään, ei se kaikki Venäjältä häviä. Mutta on näitä yrityksiä, pieni joukko asiakkaita, ja sitten Danske Bankin Viron sivukonttori hyödynnettiin, kun se oli kovinkin pieni ajatellen pääoma ja sitten kuitenkin suuri osa voitosta koko konsernissa tiettynä vuotena. Eli totta kai siinä valvontaa pystytään välttelemään, kun tässä on niin monta valtatekijää pelissä mukana. Toisaalta nämä ammattimaiset välikädet ovat niin nerokkaita, että ei aina pääse käsiksi joka järjestelmän, Ei voida, että joka pankki estää joka ikisen rikollisen, joka tallettaa rahaa pankkiin. Mutta ei se ole kauhean vaikea kuitenkaan päästä käsiksi satoihin miljardeihin dollareihin. Ja kun pöytälaatikon yrityksetkin ovat mukana, se on nyt ilmeistä, että tämä riittyy siihen, miten voidaan sitten huomioida, kun isoäitikin tallettaa rahaa. Mutta totta kai Usein sivuutetaan tällaiset pienet talletukset. Mr. Brooks, thank you. Mr. Brooks, kiitos. Thank you. Um, uh, just a, a comment on... Kiitos. Ihan kommentti siitä, miten tämä on turvallisuusuhka. Ja hieman kuten eh, herra Oslund, joka ehdotti, että se eh, kun tämä raha eh, käytetään kiinteistöihin Lontoossa, että se ei olisi turvallisuusvaara. No kyllä kaikki on turvallisuusvaara, koska tällä tavalla koko tämä hallinto ylläpitää tätä turvallisuusvaaraa. Se, että henkilö, joka osti tämän kiinteistön, hänestä tuli korruptoitu, häntä voidaan valvoa ja hän on toimiva osa korruptoitunutta hallintoa. Ja näitä löytyy ympäri Eurooppaa. Tällä tavalla meidän tulisi tarkastella tätä turvallisuusuhkaa, eikä katsoa vain rahaa, vaan koko kuvaa ja kaikkia niitä eri osia. Ja tämä on yksi osa tätä kuvaa. Ja sitten tämä toinen asia äh, näistä alemman äh, tason panoista. Äh, se on kaikki rahanpesun kulttuuria pankkisektorilla. Eli tehtävä on osoittaa varsinkin Euroopassa, että menettelytavat ja säännöt täytetään, joten annetaan tietyt ohjeet nuorelle henki, nuoremmalle henkilökunnalle, joka noudattaa niitä, mutta suuri kysymys kuitenkin, kun on kysymys turvallisuustasosta ja rahanpesusta, mitä sitten tapahtuu, kun tulee suuria rahamääriä ja vanhempi johtajatason henkeli, sit, henkilö tekee sitten tämän päätöksen ja häntä auttaa sitten kokenut lakimies. Silloin mennään helposti pieleen ja se on se tärkeä asia. Danske vain muistuttaisin, että ensi viikon jälkipuoliskolla tämä val, valtio, valiokunnan valtuuskunta menee Tanskaan ja Viroon selvittämään asioita. SD Thank you. Kiitos professori Oslund, että puhuitte Magnitski-laista ja perusteista rahanpesun vastaisella sillä olen puhunut tämän puolesta vuodesta 2013 pääse ihmisoikeusasioiden takia, mutta totta kai on täysin oikein myös, mitä sanoitte, kun puhutte tästä rahanpesun vastaisesta välineestä. Eli kohdennettuja sanktioita tämä tarkoittaisi, mutta ettekö ajattele, että esimerkiksi kultaiset viisumit ja ihmisoikeusohjelmat, jotka ovat levinneet ympäri Eurooppaa kriisin jälkeen, ja niitä on myös Yhdysvalloissa, niin eivätkö ne ole tapaitsessa kiertää näitä sanktioita. No, tuossa viime viikolla komissio laati raportti kultaista viisumista vartioparannuksesta, joka on melko vahva sellainen paitsi noissa heikossa päätelmissä ja suosituksissa, mutta yksi suosituksista, joka ei ole läsnä, jonka pitäisi olla, on juuri se, että miten voidaan varmistaa, että due diligence-toimet toteutuvat kun on näitä henkilöitä sanktiolistoilla, eikä ole sattumaa, että tämä ei ole mukana. Tulen selvittämään tämän, mutta mainitsen Daripaksin tämä yksi tapaus. Deripaska, no, hän täytetty pois pakotelistalta USAssa, vaan myös eurooppalaisten lobarentamista. Voisitteko kertoa lisää sitä, miksi deripaska on otettu Yhdysvaltain pakotelistalta pois. Ja tietysti miksi se meni läpi ja sitten herra Kirschenbaum. En voi olla samaa mieltä kanssanne. Ja tämä on yksi päätelmistä, että rahanpesun vastainen toiminta pitää keskittää pankkivuonna kanssa. Monet porkaiset pankit pesevät angolalaista rahaa, jos on ankolaista rahaa, pestään tai jos Maltassa pestään rahaa ja missä tiessä myös Azerbaidsanissa ja no muualla, niin totta kai olen varma, että venäläisiä rahanpesuautomaatteja on myös. Ettäkö usko, että tämä johtuu näistä pyörovi-ilmiöistä ja siitä, että lakimiehillä, kirjanpitäjillä ja asiantuntijoilla on yhteyksiä toisiinsa pienissä ja suurissa maissa. Ne joko ne ovat pankkeja tai keskuspankkeja sitten aloitat lainsäädäntöä ja sitten totta kai ovat näitä mahdollistajia. Eikö tämä ole ongelman ytimessä? Ja lopuksi herra Brooks, Jeremy Hunters, äh, No siis ilmeisesti Brexitistä syy tulee sitten veroparatiisi, tai sitten siis Brexitin myötä Britannista tulee veroparatiisi, Eikö tämä ole ilmiselvä myös Briteille? Oslo Kirchenbaum Brooks. Kiitos. Hyvä pointti. Olen täysin samaa mieltä näistä kultaisista viisumeista. Ja Tinchenko ja Boris Rotenberg ovat Suomen kansalaisia ja sen vuoksi EUn kansalaisia ja heitä ei voida sanktioida – he saivat Suomen kansalaisuuden 1990-luvulla paljon viattomampina äh, aikoina, mutta on paljon ihmisiä, jotka ovat tämän samanlaisia. Ja viime aikoina ollaan nähnyt äh, merkittävä määrä vauraita äh, venäläisiä, jotka ostavat Maltan ja Kyproksen kansalaisuuksia. Ja sen vuoksi EU reagoikin näihin kultaisiin viisumeihin ja minusta se on järkevää. Ja toisenlaista valvontaa täytyy tehdä. Ja Meripaska on tästä hyvä esimerkki myös. Hänellä on näitä kaiken näköisiä yrityksiä muun muassa Ruotsissa, ainakin seitsemässä maassa. Ja meidän täytyisi voida valvoa, mitä ei voida hyväksyä esimerkiksi turvallisuusnäkökulmasta. Ja oli hyvä tämä herra Brooks minua tässä korjasi, koska ihan turvallisuusnäkökulmasta, myös oikeudellisesta näkökulmasta. Tässä on hyvin paljon tekijöitä Euroopasta ja Britanniasta, mutta tätä nyt on joka paikassa ja Euroopan unionilla täytyy olla toisenlainen kansallisen turvallisuuden ja oikeudellisen tsekkaus, kun on kysymys ulkomaisesta pääomasta. One minor... Kiitos kysymyksestä. Derivaskaan liittyen juttu sinällä vähäisempi. Hänen yrityksensä ei ole enää pakotelistalla, mutta hän itse kyllä henkilökohtaisesti, mitä olen nyt nähnyt Euroopasta, niin se liittyy talousin huoliin, tehtaisiin, hintoihin ja muutenkin markkinoihin. En tiedä, että Euroopan maa olisi ajanut sitä, että häntä poistettaisiin pakotelistalta henkilökohtaisesti. Ja sitten kysymys. Anteeksi. Yeah, the revolving, the revolving door of enablers. Nämä kierreovet Ehkä suurin uhka liittyen turvautumiseen rahoituspalveluihin tai että siinä turvaudutaan laittomaa rahaa venäläiseltä muualta. Se vaikuttaa poliittiseen vallankäyttöön, vaikutusvaltaan. Ja mielestäni se menee yli ja ohi pankkien. Se liittyy laajempiin kuvioihin kuin pankkiet salkunhoitajien, tilintarkastajien, kirjanpitäjien, kiinteistöhoitajien. Kyse oikeastaan siitä, miten sääntelijät sitä tehokkaammin voisivat valvoa. selvä on, että tällainen ongelma on kaikkialla, mutta varsinkin maissa, jossa on iso rahoitussektori ja näin myös poliittista valtaa. Totta kai nämä palvelut tarjoavat osakuviota. Esimerkkinne Portugalin pankista on mielenkiintoista, koska se osoittaa paljon, mitä voidaan valvonnassa tehdä vielä paremmin nykyisessäkin puitteissa. Kuten mainitsitte, oli joitakin portugalaisia pankkeja, jotka olivat olleet mukana toiminnassa Angolassa. En tiedä, onko se muuttunut uuden hallituksen myötä. Ainakin tuossa Santosin aikana kyllä. Mielenkiintoista, jos ajatellaan, että Isabel de Santos niitä hankkii. Euroopan pankkiviranomainen menettely käynnisti pankin, pankkiviranomaisia vastaan Portugalissa, jos on rikottu lainsäädäntö Euroopan unionissa, mutta joka tapauksessa, en muista ihan tarkkaan muista aikajärjestystä, mutta Portugalin viranomaiset sitten Euroopan keskuspankki olet vastuussa siitä, että käytiin läpi muutoksia omistajuudessaan. Vakavaraisuussäännölläkin pystyttiin puuttumaan siihen. Oikeastaan kyse on täytäntöönpanosta. On voi olla tietenkin hyvät pykälät ja hyvät rakenteet valvonnassa, mutta jos ei sitä täytäntöpano, niin ei se auta. Totta kai olisi voitu ehkä estää tämäkin, kun ajatellaan yksin korruptuneimpia maita, että pankit eivät olisi siihen jo menneet. Ei sitä ole hankala estää. Thank you. I'll just comment quick. Kiitos, kommentoin nopeasti kysymystä. Siitä, että Lontoosta tulisi Singapore Thamesin rannoilla Brexitin jälkeen. No, tämä todellinen uhka. Teresa May on maininnut tämän aikaisemmin. Jeremy Hunt on maininnut sen. Hallituksemme, ulkoministeriömme suhtautuu hyvin suojelvasti näihin meritakaisinalaisiin. Useimmat niistä ovat veroparatiiseja, ja Brexitin jälkeen on hyvin todennäköistä, että näin käy. Kävi miten kävi, niin Lontoon Cityn lobbausvalta varmasti kasvaa vain. Se on ainoa harva teosunala, jolla on toivoa. He lobbaavat juuri eniten näitä offshore-rahoituskysymyksiä, joten tätä tullaan jatkamaan. Lisäksi Britannian poissaolo Euroopasta tarkoittaa sitä, että hallituksemme ei saa sijaintänsä kuuluviin täällä. Ja sitten se ehkä suojelisi mertakasialueita vähemmän näiltä offshore-toimilta Euroopasta päin. Ja epäilenpä, että se ehkä yrittää kompensoida tätä tekemällä asioista helpompia niille. Ja rahoituspalveluthan nähdään tulevaisuutena ja menneisyyttä myös näille merkitysalueille, Jos on ulkopuolisia uhkia ja me olemme sitten Euroopan ulkopuolella, niin sitten vaarana on, että mennään kohti erittäin vaarallista suuntaa ja olisimme tällainen Panaman tyyppinen toimija, mikä oli suuri uhka kaikille. Thank you. Kiitos. Ja voitte Aldes. Puhun Espanjaa. Kiitoksia kovasti kolmelle Kiitos kovasti kaikille kolmelle alustajalle. Todella suuremmoista ajatellen analyysiä, mutta myös suosituksia. Kun tästä puhutaan niin nimenomaan kannustin rakenteesta, jotta voidaan tämä valtava vaara ratkaista. Kleptokraatit kolmansissa maissa voivat olla tietenkin korruptioajatellen hankala jäsenvaltioissa tärkeillä aloilla jäsenvaltioissa, mutta ajatella myös tätä vaaliuhkaa, kun kleptokraatit ovat geostrategisesti kiinnostuneita, niin silloin se on valtava riski myös demokratiossamme. Te puhuitte myös siitä, että pitäisi pelotikynnystä nostaa. Yksi keinoista, joista on puhuttu, on nimenomaan se, että on riittävästi tehokkuutta, kun sääntöjä täytäntöön pannaan jotta voidaan puuttua pääoman pesuun, rahanpesuun ja muihin liitty- niihin liittyviin rikoksiin. Näinä aikoina yksi asia, jota me olemme työstäneet näinä vuosina täällä, on nimenomaan suojella värkätyksen paljastajia. Se on tärkeä aihe, jotta ylipäätään päästään kiinni laittomaan tai hämärän toimintaan. Ja joskus niitä ei pystytä selvittämäänkin. Tiedämme, että useimmat henkilöistä, jotka ovat pyrkineet tähän puuttumaan, paljastaa näitä rikoksia. Yleensä heillä on käynyt huonosti. Niistä on nähty eri pankkihenkilöistä ja me olemme täälläkin kuulleet lausuntoja. Siksi minä haluaisin kysyä seuraavaa teiltä. Paitsi, että voitaisiin teidän ehdotuksianne soveltaa, niin ajatellaan, että myös itse koodisto olisi palveluksessamme, että meillä olisi väärinkäytöksen palvestajia, jos on osoitettu tiettyjä rikoksia ja tietyt summat kyseessä, niin saisivat jonkinlaisia kannustimia myös heille, jotta saataisiin yhä enemmän tällaista tietoa, jota me tarvitsemme estääksemme tällaiset toimet, joissa on miljoonia mukana rahanpesussa ja rahanpesuun liittyvissä rikoksissa. Kiitos. Störsson. Yeah, thank you very much. Kiitos. Arvostan kovasti näitä asioita, jotka otit esiin kleptokratiasta, mutta korruptio on äh, tällaista hybridisodankäyntiä. Ostetaan tärkeitä poliitikkoja se, mitä me nyt näemme, niin venäläiset eivät osta maita, puolueita, vaan he ostavat yksittäisiä poliitikkoja ja he tekevät sitä eri puolueiden poliitikoille. Ja tämä on hyvin halpaa, tämä on hyvin taloudellinen keino saada vaikutusvaltaa ja tämä vaatii hyvin suuria tärkeitä avoimuussääntöjä lobbaukselle ja poliitikoille niin, että heidän täytyy myös äh, ilmoittaa tulonsa. Tätä, tämä on jo, joissain maissa, mutta ei suurimmassa osassa. Toinen näkökulma on se, että venäläiset, se tapa, millä venäläiset käyttävät oikeusjärjestelmää. Venäjän oikeusviranomaiset eh, vaativat, että eh, tietyt maat eh, hyväksyvät Venäjän tuomiot, kun he haluavat esimerkiksi antaa pidätysmääräyksiä. Bill Browder esimerkiksi on pidätetty seitsemän kertaa johtuen näistä äh, Venäjän äh, pidätysmääräyksistä. USA äh, vaadittiin myös informaatiota, joka oli hyvin pitkälle menevää ja erilaisia konkurssisääntöjä on pakotettu käyttöön ja muuta. Siis venäläisten tuomioistuimen tekemiä päätöksiä. Eli tässä täytyy huomioida, että nämä venäläisten tuomioistuimen päätökset, jotka eivät perustu oikeusvaltioperiaatteelle. Ja tämä on johtanut erityisiin ongelmiin Kyproksella, mutta ei ainoastaan siellä, ja tämä on asia, joka on hoidettava laajemmalla pohjalla. Uh, in the first part of your statement... Niin aluksi puhuitte korruptiosta rahoitusalalla ja vaaliuhista. Samaa mieltä on, että tämä menee pidemmälle. Eli tätä voidaan kyllä havaita. Selvinen esimerkki tästä on, että venäläinen pankki antoi lainan Ranskan Fonational puolelle Marin Le Pen. Oli tässä taustalla ja tästä tuli myös tutkimus ja oli muutama mielenkiintoinen elementti ensinnäkin tuo venäläisen pankin. Venäläisen pankilla oli tsekkinen lisenssi ja sitten myöhemmin se vettiin pois, ja kun Fransson sai tämän lainan, toinen mielenkiintoinen asia, joka huomattiin, oli, että tuo laina No siitä oli mun 100 miljoonaa euroa ja siitä edelleenkin maksettiin takaisin kansanritaman toimista ja myöhemmin se järjesteltiin Venäjällä. Ja pankki sitten likvidoitiin myöhemmin ja selvisi, että laina oli siirretty ensin vastatekoyhtiölle ja sitten se siirrytään Aviatov Chat, joka on tämmöinen ilmailu- ja sotilastarvikkeita tarjoava yritys, tarjonnut muassa varusteita Syyriaan. Ja Tällä yrityksellä on yhteyksiä Venäjään ja kyllä nähdään, että tästä laittomasta rahoituksesta tulee myös vaaliongelma. Sitten puhutte välikäytöstä paljastajista ja heidän suojelustaan kyllä. Browder voi puhua tästä lisää ja paremmin. Samaa mieltä olen. Sanoisin vain, että välikäytöstä paljastajien suojeleminen ja sitä kannustetaan heitä tulemaan ilmi, tulee lisäämään juttujen määrää, josta tiedetään, ja jutut ovat myös vahvempia jutut ovat vahvempia kuin on sisäpiiritietoa yleensä. Ja myös on vahva juttu, niin edelleenkin on hankalaa silti. No äskettäin Espanjassa Jose Grindes eh, sin tapaus eh, päättyi ilman lopputulosta. Nämä ovat hankalia tapauksia jatkossakin. Thank you. Just, uh... Kiitos. Muutama seikka väärinkäytösten paljastajista. Minä olen ollut tekemisissä monen kanssa toimittajana ja lähes poikkeuksetta heidän elämänsä on menneet palasiksi, vaikka eivät ole työllistettävissä ajatellen henkilökohta elämään, niin se on mennyt päin prinkkalaa. Se on hankala homma. Ja ihminen paljastaa väärinkäytöksiä vain, jos on hyvät kannustimet. He tarvitsevat myös palkkioita, kuten Yhdysvalloissa on. Yhdysvalloissa. Ehkä Bradley Birkin oli tunnetun, joka sai suuren palkkion siitä, että hän paljasti UCBn verovälttelyä. On todennäköistä, että kun näyttää kuinka paljon verovälttelyssä on paljon toimintaa, mutta se ei olisi edes onnistunut ilman väärinkäytöksen paljastajia. Tarvitaan jotain järjestelyä myös rahanpesussa. Rahanpesussa vaikeutena vain on se, että se, mistä raha sitten varastetaan, niin ei välttämättä ole kaikkien vastaanottavaisiin, Se ei välttämättä edes halua tietää siitä. Sitä ei pitäisi edes julkaista, eli se ei kukaan palkitsisi. Palkkiojärjestelmän pitäisi olla kansainvälinen ponnistus varmaankin. Ne, jotka ovat väärinkäytöksiä paljastaneet Venäjässä, ne eivät Kremliltä kyllä sekkiä saa. Eli pitäisi jotain kannustimia tarjota kansainväliseltä pohjalta. Ehkä Euroopan unioni voisi olla yksi foorumi tai jotkut muutkin, mutta sitä kannattaisi vakavasti miettiä. Sven Giegold. Sven Giegold vihreiltä. Thank you. Um... Kiitos. Yksi asia, jonka joku teistä otti esiin, josta ei ole toistaiseksi puhuttu paljon näissä erityisvaliokunnissa, on Kyproksen rooli koko tässä Euroopan talous- ja rahoitusjärjestelmässä, mutta samoin mitä tulee tähän likaisen rahaan, jota virtaa Eurooppaan ja jota sitten ohjataan eteenpäin. Herra Kirschenbaum, te olette julkaisseet tästä aiheesta. Voisitteko te kertoa meille hieman tarkemmin, miten paljon venäläistä rahaa on Kyproksen pankeissa ja mikä on sen omistajuusrakenne? Ja teille kolmelle, voisitteko te antaa meille teidän näkemyksenne siitä, miten vakavissaan Kyproksen viranomaiset ovat kun ne täytäntöön panevat rahanpesuvastaisen direktiivin täytän, lainsäädäntöä. Uh, Kiitos. Niin, venäläinen raha Kyproksen pankkialalla. No, sitä on ollut aika paljon tässä historiassa, mitä Kyproksen hallitus on ilmoittanut no eri tapahtumien jälkeen, mukaan lukee tämän skandaalien jälkeen ja Yhdysvaltavierailun jälkeen Kyproksella ja keskustelujen jälkeen koko tasolla. Se on ilmoitettu siis uudistuksista Kyproksen hallituksen toimesta ja siellä on sanottu, että uudistuksen myötä merkittävästi venäläisten talousten määrä on vähentynyt Kyproksella. No tilastot tätä kyllä osoittavat. Saattaa olla totta, mutta julkaistut luvut eivät olla tarkkoja, koska talletusluvut, niitä ei kerätä lopullisen edusajan tasolla, eli he julkaisevat tilien määrän, joka on henkilön nimissä, venäläisen henkilön nimissä, tai sitten jos on yritys, joka on rekisteröity Venäjälle. Tämä ei kerro tarkkaan, paljonko venäläistä rahaa on Kyproksella ja se on saattanut siirtyä EU-hun Kyproksen kanssa, mutta historian mittaan on sanonut aika paljon, niin kuin on nähty, kun Laiki-pankki Kyproksella romahti ja sitten oli toi, tuo Kyprokseen suurimman pankkiin pelastusohjelma. No sitten toinen osa kysymystä. Tämä omistajuusrakenne nyt tiedetään, että on kolme suurta pankkia Kyproksella Bank of Cyprus, jossa on 50 prosenttia markkinaosuus, Hellenic Bank, josta tuli osuuskunta uudistuksen myötä suurempi sitten RCB, jonka aikaisemmin oli Russian Commercial Bank. Sitten on pienempiä pankkeja mukaan Cyprus Development Bank, josta on kirjoittanut ja muita eurooppalaisia pankkeja, mutta se mitä tiedetään näistä kolmesta surmasta olette edelleenkin vaikuttaa siltä, että merkittävällä, merkittävä venäläinen ja IVY-osuus on näissä, joten Bank of Cyprusin varapuheenjohtaja Shokis Viktor Vetsikuts tuotiin sitten myöhemmin. Ja hän on suurin osakas sitten Maxim Kolmanan johtokunnassa. Myös vaikuttaa siltä, että hän on suurin osakas huhtikuun jälkeen hän on kohdistunut yhdysvaltaisia sanktioita. Vaikuttaa siltä, että hänellä on paljon vaikutusta vielä siellä. Jos katsotaan kahta muuta pakkia, Hellenic suurin osakas on amerikkalainen hedge-rahasto, mutta toiseksi suurin osakas on videopeliyhtiö, jonka omistaa valko-venäläinen, omist, valkovenäläinen henkilö, joka toimii paljon Venäjällä. Joten siellä on yhteyksiä IVY-maihin. Sitten oli kysymyksiä paljon Helenikin kaupoista, josko siinä oli sopiva valvontaa, ja sitten RCB-pankki, no sehän on venäläinen pankki nimeltäänkin – VTB omisti sen aikaisemmin suurvenäinen pankki. Sitten Akritsia omisti sen osittain yksi venäläinen pankki. Sitten toimitusjohtaja Kirsiol Mjarin on edelleenkin toimitusjohtaja ja hän sanoi haastattelussa Kyproksessa, että hänen Akritoshin osakkeiden hankintaa rahoitettiin RCB myötä, mikä herätti kysymyksiä paljonkin. Eli kolme suurta pankkia, no niissä nähdään merkittäviä yhteyksiä Venäjään ja IVY-maihin ja sitten on huolellityön hallinnointiin. Ja siihen, että ei olisi poliittista vaikutusvaltaa, joten pankkialalla kysymyksiä on vielä esillä. Ja suurta riippuvuutta on vielä sitä IVY-maiden rahasta pankkialalla – Tämä liittyy myös rahoituspalveluihin yleisesti, joten kaikki tulee arvopaperikauppaan, lakimiestoimintaan ja muuta. Joten talous on hyvin riippuvaista edelleenkin venäläisestä rahasta. tämä on poliittista hankalaa tehdä mitään asian eteen. Thank eh, you very Kiitoksia kovasti hyvästä kysymyksestä, mutta mm, vastauksena lisäisin muutaman asian. 2013 pakkepelastusten yhteydessä oikeastaan, oikeastaan oli kyse hyvin likaisesta rahasta, jota pelastettiin. Kaikki säällinen raha oli jo lähtenyt, koska siinä oli tämä varoituskausi ensin. Pankkiromahdus johtui kerikkalaisista joukkovelkakirjalainoista, jotka 2012 menivät nurin ja sitten vuotta myöhemmin tuli tämä romahdus. Jos joka nyt rahoituksessa mitä ymmärsi, niin otti rahansa pois. Eli Kyproksen suuri rooli on muuttunut. 2013 tehtiin yksityiskohtainen selvitys venäläisestä rahasta Kyproksessa ja vaikutti siltä, että siellä oli 36 miljardia dollaria – aika lailla rahaa, mutta vain 14 miljardia oli vain sijoitettu Kyprokseen sinällään, eli huomattavasti vähemmän. 70 000 venäläistä elää Kyproksessa. Moni on varmasti saanut Kyproksen kansalaisuudenkin. On lähes kaikki. Siitä huomaa, että siellä on monet mainoksetkin venäjäksi. Ja moni kuitenkin haluaa palata myös Pietarin lumiseen maisemaan, mutta Kyproksen viranomaiset kyllä väittävät, että he ovat tehneet paljon siivotakseen tilannetta. Nyt he haluavat ensinnäkin julkistaa tosiasiallinen edunsaaja, neljännen ja viidennen rahanpesuvastaisen direktiivin nojalla. Että vaikuttaisi siltä, että ainakin väittävät niin, että noudattavat sitä. Väittävät myös, että he ovat sulkeneet kaiken kaikkiaan 50 000 pankkitiliä, koska eivät, eivät tiedä, mistä raha oikein oli peräisin. Eli että aika paljon ovat tehneet, mutta RCPstä, josta Joshua puhui, kanavapeppereistä näkee, että LCB antoi lainaa Sergei Dulkina, joka on hyvä ystävä, 650 miljoonaa, jota ei maksettu takaisin. Ja kuten Joshua totesi, niin sitten ostettiin vuoron ja toisiin, jolla peiteltiin selvästi tätä mahdollista lainan tappiota. Eli paljon on siivottu kyllä, mutta Kyproksen viranomaiset väittävät, että ovat aika ponnekkaasti toimineet. Okay, thank you very much. Kiitos kovasti. ENF. Merci, euh, mesdames et messieurs. Kiitos, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin, että käsitellisen Muktar ablierfin tapausta. Hän on kasakstanilainen hän väittää, että häntä poliittisesti vainotaan Moskova ja Astana kautta hänet on tuomittu omassa maassaan siitä, että hän olisi kierrättänyt 600 miljoonaa dollaria toukokuun 2005 ja helmikuun 2009 välillä ollessaan sen pankin johdossa bta myrössä 6 miljardia dollaria tuon lukku. Hän oli Englannissa ja sitten hänet Britannian oikeuslaitos ja Ranska otti kiinni, kun hänellä oli kansainvälinen pidätysmääräys, joka Kasakstan oli julkaissut ja Venäjä ja Ukraina myös. 2012 Lontoossa hänet tuomittiin, koska 4 miljardia dollaria hän olisi peittänyt. herra Abiziev on yrittänyt antanut vääriä tietoja tuomioistuimelle antanut vääriä asiakirjoja. Näin on Lontoossa Abiev tuomittiin 22 kuukauteen vankeuteen, mutta hän pakeni Ranskaan 9. joulukuuta 2016 useampi kuukausi ennen kuin pääministeri oli tämän luovutuspyynnön allekirjoittanut. Sen jälkeen menettelyt keskeytettiin ja vastaan huolimatta siitä, että lokakuussa 2016 oli annettu toinen päätös Kazakstanissa tämä on ollut tämä juttu, jossa tuomarit epäilevät, että herra Abizov on tilannut salamurhan pankkirijaisen Tatisheviltä vuonna 2004. Herra Tatishev oli tuolloin Turana Lempankin johdossa, jonka nimi myöhemmin oli BTA 2005. Herra Abizovista tuli hallintoneuvoston johtaja tuossa pankissa. Herra Abizov on maapaassa, hän on sen jälkeen perustanut Open Dialogue – useampi takse kolmen jäsen on investoinut ja nyt on todellisia kysymyksiä siitä, miten rahoitetaan tuon säätiön toimintaa, jossa ollaan George Sosia vastaan. Tässä siis kysymykseni ensinnäkin. Panistit tietävätkö, missä tällä hetkellä on herra Abiseoff? Onko hän Ranskassa? Ja jos on, niin onko se hyväksyttävä, että hän voi vapaasti kulkea tuossa maassa huolimatta näistä tuomioista – Toiseksi panelistit, ovatko he tutkineet näitä summia? Jos ei, niin voitteko antaa meille taakkuun, että tutkimukselta otetaan lopuksi puheenjohtaja olisiko takse kolme järjestä erityisen kuulemisen, jossa käsiteltäisiin Jyrkin Abiseofin tapausta ottaen huomioon sen laajuus? Vai riittääkö, että ilmoitetaan, että ollaan Kazakstanin tai Venäjän ja Putinin vihollisia, jotta kaikista syytöksistä voidaan vapautua ja välttää tällaiset keskustelut Venäjää ja sen liittolaisia on täällä vain muusta maalattu mielestäni. Kiitos. Thank you. Kiitos. Minä vastaan viimeiseen kysymykseen mahdollisesta kuulemisesta. Kuten tiedätte, kuuleminen edellyttää sopimusta koordinaattojen kesken ryhmistä. Sitten kokouksessa, koska nyt ollaan jo vaalikauden lopuilla, niin ei ole mitään selvää mahdollisuutta tätä hoitaa. Mutta ehkä joku halusi kommentoida näitä kysymyksiä. Mr. Yeah, I'm not... Minä en tunne tätä tapausta. Ja viime kädessä kyse on siitä, että joku voi Venäjällä rahaa, varasta rahaa ja sitten on poliittisen vainon uhrikin, niin vappasyötä niin pitää paikkaansa. Mutta en tunne tätä tapausta. Mr. Osman? Yeah, well, I, I knew the case and I... Minä tiedän ja minus, että on hyvin vaikea arvioida tällaisia tapauksia, joten pidättäydyn kommentoimasta. Okay, thank you very much. Kiitoksia. No niin, näin tämä paneeli päättyy. Minä haluaisin kovasti kiittää vieraitamme. Mä olen aivan varma, että saimme paljon mielenkiintoisia tärkeitä tietoja omia neuvottelujamme varten. Kiitos kovasti, hyvät herrat. Ja päätän tämän osion ja kolmen minuutin päästä jatkamme toisella paneelilla. Well, dear colleagues, let's let us... Kollegat, valmistautukaamme seuraavaan paneeliin taksivaliokunnassa. Let us start. Aloittakaamme toinen paneeli, joka käsittelee Magnitski-tapausta. Tervetuloa puhujamme Bill Browder. Tervetuloa. Hermitage Capital Management-yhtiön toimitusjohtaja. ja johtaja joka oli aikoinaan suurin Venäjällä – hän on toiminut Venäjällä 10 vuotta. Sen jälkeen Browderilta kiellettiin pääsy Venäjälle vuonna 2005. Häntä pidettiin uhkana kansalliselle turvallisuudelle. No, 2009 vankilassa kuoli Sergei Magnitski, venäläinen lakimies, etintarkastaja, joka oli edustanut herra Browderin yhtiötä. Sen jälkeen Browder lobbasi sen puolesta kongressissa, meni siis läpi niin sanottu Magnitski Act-laki, jolla rankaistaisiin näiden ihmisoikeusloikkauksia, jonka presidentti Barack Obama allekirjoitti vuonna 2012. Haluaisin toivottaa tervetuloksi myös herra Günther Schirmerin, joka on sihteeristössä äh, Euroopan neuvoston oikeusasioiden ja ihmisoikeuskomitean sai. Hän vastaa näistä Magnitski-kysymyksistä erässä raportissa, josta keskusteltiin parlamentaarisessa kokouksessa Euroopan neuvostossa viime tiistaina 22. päivä tammikuuta 2019. Tervetuloa. Kukin puhuja saa no, jonkin verran aikaa alustustaan varten. Herra Browder, voitte pitää alustuksenne kymmenisen minuuttia. Olkaapa hyvä. For the extra time. Kiitos lisäajasta ja kiitokset kutsusta saada tulla tänne kertomaan tämä tarina. Minä kerron teille Magnitski-tapauksen rahanpesunäkökulmasta ja minulla on tässä PowerPoint-esitys mukana ja jos te voitte ystävällisesti katsoa näitä ää, äh, kuvia tässä, niin pystyn menemään tämän nopeammin lävitse. Magnitskin tarina alkoi vuonna 2007 jolloin tehtiin massiivinen taloudellinen rikos, jossa 230 miljoonaa dollaria verorahoja yritys joka yritys oli maksanut nyt ne Venäjän hallinnolle ja e, muutamat korruptoituneet virkamiehet varastivat sen e, hallitukselta. E, Sergei Matskitski, minun asianajani, tutki tätä tilannetta ja löysi nämä henkilöt, jotka olivat sekaantuneet tähän. Ja äh, hänet äh, kuitenkin äh, pidätettiin ja häntä kirjoitettiin 351 päivää ja hänet tapettiin 16.11.2009 hyvin nuorena. Kuolemansa jälkeen minä ryhdyin kampanjoimaan, että saamme oikeutta Magnitskille. Tässä on kaksi osaa tässä kampanjassa. Halusin poliittista oikeutta niin, että Magnitski laki menee lävitse. Ja sitten myös oikeus, oikeuden kannalta oikeutta. Eli kuka sai nämä 230 miljoonaa dollaria, eli löydetään nämä henkilöt. Tästä haluaisin nopeasti puhua tänään, ja tässä on muutamia koko joukko mielenkiintoisia sisäpiirin tietoja. Ensimmäinen siitä, kuka sai rahat, ensimmäinen vihje tuli tällaiselta Alexander Polinskilta. Hän oli äh, venäläisessä yrityksessä ja hän tuli meille väärinkäytösten paljastajana ja hänelle mukanaan paljon informaatiota. Tämä informaatio, jonka hän meille toimitti, oli se, että tämä henkilö, joka eh, on vastuissa tästä laittomasta 230 miljoonasta, hänen nimensä on Olga Stepanova. Ja osa tästä rahasta, 11,7 miljoonaa dollaria, eh, meni eh, Sveitsiin hänen puolisolleen. No, me saimme tämän informaation. Kirjoitimme äh, tästä valituksen Sveitsin äh, syyttäjälle ja Sveitsin syyttäjä sitten seurasi tätä rahaa. No, yllättäen Alexander niin kuoli 44-vuotiaana äh, ilman, että hänellä oli mitään sairauksia. Ja tuosta noin vaan hän kuoli Surreyssa, Lontoossa. 2012 saimme lisää informaatiota tästä 230 miljoonan dollarin rikoksesta, siitä, että mihin raha meni tässä venäläisessä pankkijärjestelmässä. Se lähti sieltä Venäjältä, siirtyi Moldovaan. Me luulimme, että tämä oli suuri läpimurto, mutta me emme päässeet sen pidemmälle kuin Moldovaan. No, meillä oli toinenkin johtolanka ja läpimurto tässä, kun äh, tämä organisoit, järjestäytyneen äh, rikollisuuden tutkiva järjestö pääsi Moldovassa tutkimaan äh, Bank de papereita. Se näytti, että raha meni Moldovasta Kyprokselle, Viroon, Latviaan ja Liettuaan. Ja tämän informaation pohjalta me sitten esitimme tästä rikosjuttuja. Seuraava läpimurto tässä tutkimuksessa tuli OCCRPstä ja Barons Magazine toimittajalta, joka näki, että osa näistä rahoista, joka meni näiden tilien lävitse, päätyi New Yorkiin. Tämän informaation pohjalta me sitten anoimme USAlta, että siellä avataan rikostutkimus ja he näkivätkin, että Äh, tämä kuului äh, Katsiville, joka, äh, Dennis Katsiv, joka on tällaisen korkean venäläisen viranomaisen Piotr Katsiv soin poika. Ja loppujen lopuksi tässä sitten maksettiin tällaisia sovittelurahoja mutta Alankomaissa ja Sveitsissä äh, on näitä rahoja myös. Me löysimme 7,8 miljoonaa dollaria, joka kuuluu Katsipinne perheelle Sveitsissä ja 3 miljoonaa, joka kuuluu Katsip perheelle Alankomaissa. Molemmat äh, tilit äh, on nyt jäädytetty ja tutkim- rikostutkimukset ovat käynnissä. Tässä tutkimuksessa Virossa, siellä löysimme rahaa aika suuria summia Ranskasta. 28 miljoonaa euroa oli virannut Ranskaan. Tästä 28 miljoonasta niin Ranskan viranomaiset ovat avanneet tutkimukset ja kykenivät jäädyttämään 10 miljoonaa Ranskassa, Monakossa ja Luxemburissa. Ja ehkäpä kaikkein suurin tulos oli se, että löysimme 21 tiliä Danske Bankissa Virossa – jotka olivat vastuussa siitä, että siellä on pesty rahaa noin 200-230 miljoonaa dollaria nimenomaan tästä petoksesta, jonka Magnitski löysi. Me olemme työskennelleet yhdessä tanskalaisen järjestön Berlinskin, Berlinsken kanssa, joka on siis lehti. Ja Berlinske Tiedinen kanssa yhdessä löysimme, että tässä ei ollut kysymys ainoastaan tästä 200 miljoonasta dollarista, vaan 9 miljardista dollarista näissä 21 tilillä. Ja tämä on ehkäpä yksi äh, Tanskan toimit äh, journalismin ajan ehkä eniten äh, lainattuja artikkeleita koko sen historiassa. Danske, Danske Bank käynnisti oma tutkimuksensa ja varmisti, että ei tämä ollut vain 9 miljardia dollaria, vaan 234 miljardia dollaria, joka on viran Danske Bankin kautta Venäjältä ja vanhoista Neuvostoliiton alaisista maista eh, epäilyttävissä olosuhteissa ja rahanpesutarkoituksissa. Eli nämä ovat nämä menestystarinat, mutta haluaisin kiinnittää huomiota ne myös niihin maihin, jotka kieltäytyivät käynnistämästä tutkimusta, ja ne maat ovat Itävalta, Suomi, Suomi, Tanska ja Iso-Britannia. Kun me valitimme Itävallan viranomaisille, he jätäytyivät käynnistämästä rikostutkimusta ja sanoivat, että verorikokset Venäjällä eivät ole rikollisia toimia, jotka antaisivat mahdollisuuden tutkia rahanpesutoimia itävaltalaisen lain mukaan. Suomessa me näimme rahoja, joita virtasi suomalaiselle yrityksille, Eli siis pestyä rahaa meni suomalaisille turkisyrityksille ja sieltä sitten takaisin Venäjälle. Ja 2013 me vetosimme Suomen viranomaisiin, jotka sanovat, että he eivät ole olleet tietoisia minkäännäköistä rikollisesta maksujen lähtökohdista. Marraskuussa me vetosimme sitten Tanskan syyttäjäviranomaiseen ja tämä oli siis paljon ennen koko tätä Danske Bank-skandaalia. Ja he kieltäytyivät meidän vetomuksesta avata rikostutkimus sanomalla, että äh, se, että käynnistetään tämä tutkimus, se ei todennäköisesti johda minkäännäköiseen rikosoikeudelliseen seuraamukseen Tanskassa. Ja sitten Iso-Britannia kieltäytyi äh, myös avaamasta rahanpesujuttua, äh, oikeusjuttua. En nyt tässä käy lävitse kaikkia vastauksia paitsi tämän viimeisen 2015, kun äh, me vetosimme äh, NCAhan, me saimme kirjeen takaisin, jossa sanottiin, että tässä vaiheessa äh, kotimainen rikostutkimus liittyen rahanpesuun äh, Isossa Britanniassa ei ole tehokkain keino toimia. No mikä sitten on kaikkein tehokkain tapa, ellei avata äh, tutkimusta? Ja sen jälkeen on käynyt ilmi, että henkilö, joka äh, oli vastuussa tästä tutkimuksessa kansallisessa rikostutkimuslaitoksessa, joka mielestä tässä olisi ollut aihetta tutkia, mutta hänen päällikkönsä kielsivät häntä. Joten yhteenvetona tästä Magnitskin tapauksesta me olemme voineet äh, identifioida 21 maata, äh, jotka ovat saaneet näitä rahoja. Eli 34 äh, miljoonaa dollaria on jäädytetty ja kuusi on maksettu takaisin, joten ei loppuun emme ole vielä päässeet. No, mikä sitten tässä lopputulos? Ensinnäkin se, että korruptoituneet venäläiset viranomaiset ovat äh, luoneet maailman äh, sofistikoiduimmat rahanpesuohjelmat. Siinä on useita kerroksia. Ensimmäisessä tasossa on paljon venäläisiä pankkeja, seuraava taso on Moldova, Ukraina, Kazakstan ja Kirgistan. Ja seuraava taso ovat nämä neljä heikointa maata Euroopan unionissa. Kypros, Latvia, Viro ja Liettua. Ja sitten viimeinen äh, taso on tämän rahan jakaminen lopullisiin maihin EU:ssa, Kanadassa ja USAssa. No ketkä ovat hyötyneet tästä rikoksesta? No tämä on vain tällainen ennakkokatsaus, koska enemmän me saamme tietoja tulemassa. 800 000 meni Sergei Broduganille. Sergei Roldugan on tunnettu sellisti, jonka Panama-paperitkin osoittavat että hän äh, on todennäköisesti Vladimir Putinin tällainen luottohenkilö. 2,1 miljoonaa meni Denis Katsiville. Häntä äh, syytettiin äh, Amerikassa ja hänen isänsä on ollut tässä mukana. 11,7 miljoonaa dollaria meni Stepanoville. Stepanov on Olga Stepanovan puoliso joka siis eh, oli tämä, Viron, eh, joka oli siis tämä veroviranomainen, joka siirsi nämä rahat. Ja sitten eh, Tatjana Liksatova, joka on Maxi Leksetovin vaimo, joka on Moskovan varapormestari. Eli siis tämä ei ole mikään täydellinen luettelo. Me tulemme paljastamaan lisää nimiä tulevaisuudessa. Mitä nämä ihmiset sitten ostivat? Tai mitä tällä rahalla ostettiin? No kaiken näköistä luksusautoja, yksityiskoulumaksuja, jahteja, muotia, koruja ja niin edelleen. Tätä rahaa on käytetty myös muihin asioihin. Me juuri näimme, että osa näistä rahoista meni miehelle, jonka nimi on Esa Al-Zayedille – jolla oli tili Kyproksella. Esa al on USA-sanktiolistalla, koska hän on tukenut Assadin hallinnon kemiallisten aseiden ohjelmaa. Eli siis osa rahasta, joka, joka varastettiin Venäjän hallitukselta, oli Venäjän peitetapa tukea Assadia ja Syyrian sotaa. Ja tätä samaa pesuohjelmaa käytetään, käytetään myös äh, Azerbaidžanissa ja äh, muissa näissä maissa. Moldovassa esimerkiksi. Ja yksi asia, joka on myös hyvin huolestuttava, on se, että rahanpesijät, jotka pesivät tämän 230 miljoonaa dollaria Magnetski-tapauksesta, tekivät sen kymmenessä päivässä. Ja meillä on mennyt kymmenen vuotta äh, päästä tähän johtopäätökseen ja vain kiitos sen, että minun äh, lakimieheni murhattiin ja minä päätin, että hänen on saatava oikeutta ja vain se on syy, että me olemme päätyneet tähän. Mutta minusta tämä on kuitenkin erittäin huolestuttavaa, kun äh, näkee, miten paljon tätä rahanpesua on. No mitkä ovat minun suositukseni? Ensimmäinen suositus on se, että koskaan niin kauan, että ihmiset jakavat informaatiota, useimmat maat eivät halua edes käynnistää sitä sen vuoksi pitäisi olla keskeinen EUn elin, joka kerää kaiken EUn pankkiinformaation, eikä sen tulisi kerätä informaatiota vain tutkimustapauksia varten, vaan myös syytöksiä, rikostutkimuksia varten. Ja se pitäisi antaa syyttäjille. Ja tätä kautta monilla monet rahanpesutapauksista, jotka nyt tapahtuvat, eivät voisi tapahtua. Toinen suositukseni on se, että laajennetaan myös äh, mahdollisuuksia. Kävin juuri Tanskassa ja tapasin tanskalaisia syyttäjiä, jotka sanoivat, että yksikkä, yhtäkään osaa Magnitski-tapauksesta ei voida äh, syyttää Tanskassa sen vuoksi, että rikokset raukeavat viiden vuoden kuluessa, ne vanhenevat. Ja he kieltäytyivät avaamasta 2013 tutkimusta, viisi vuotta sillä kun tämä oli tapahtunut, ja nyt ne eivät voi. Joten sen vuoksi vanhentumisajan pitäisi olla vähintään 10 vuotta, ja se pitäisi lähteä vasta siitä käyntiin, kun rikos äh, tavallaan tunnistetaan. Ja sitten viimeinen on se, että muutetaan, äh, otetaan käyttöön käänteinen äh, käänteinen todistustaakka. Eli ihmisten on todistettava Eli ihmisten olisi todistettava se, että heidän rahansa ovat laillisia eikä toisinpäin. Ja näin voitaisiin välttää kaikki nämä monimutkaiset sopimukset ja diilit, joissa EU-hallitusten on mentävä nöyränä Venäjän puheille. Eli jos otettaisiin, käyttiin, jos otettaisiin käyttöön käänteinen todistustaakka, niin Prevosonin äh, lakimies Naskaya, joka on Trump Tower-asioissa myös äh, asianajaja, äh, äh, silloin hän otti yhteyttä Venäjän hallitukseen ja ilmoitti, että Venäjän hallitus ei tule antamaan minkäännäköistä informaatiota. Tämä kaikki löydettiin hänen sähköposteistaan. Ja, eli siis oikeastaan kuka tahansa joka haluaa tietoja rahanpesusta Venäjältä, niin ei tule saamaan sitä. Ja tätä, tämä täytyisi siis saada muutettua, koska muuten me emme saa asioita oikeuteen. Thank you very much, Mr. Kiitoksia kovasti, herra Browder, kattavasta alustuksestanne, suosituksistanne niin ikään. Herra Schirmer olkaa hyvä. Good afternoon. Hyvää iltapäivää, kiitos paljon kutsusta tänne, esittää teille lyhyesti parlamentaarisen yleiskokoukseen mietintö Sergei Maatnisista, niin jossa pyritään puuttumaan tähän rankaisemattomuuteen korotulla sanktioilla. Tämä viime tiistaina siis hyväksyttiin hyvin suurella enemmistöllä. Tämä raportti vain kolme ääntä vastaan. Ja yleiskokoukseen esitteli Lord Donald Anderson yhdessä kuningaskunnasta ja sosialistiryhmästä pyysi, että tai pyysi pahoittelemaan poissaoloon. Hän oli kokonaisen viikon Strasbourgissa. Hän on tärkeää parlamentaarista työtä Lontoossa tällä viikolla. Uudessa päätöslauselmassaan yleiskokous ensin muistutti päätöslauselmasta vuodelta 66, tai siis 66 päätöslauselmasta vuodelta 2014, joka liittyy Manitskin tappajien rankaisemattomuuden hylkäämiseen 1966 yliskokous vetosi Venäjän viranomaisen, että tutk- tutkivat täysin näitä olosuhteita ja taustat, jotka liittyvät siihen, että Magnitski kuoli tutkintavankeudessa ja pitäisi saada tekijät vastuuseen, kuten on dokumentoitu yksityiskohtaisesti tässä Andreas Grossin raportissa, hän on Sveitsistä ja sosiaalistiryhmästä, niin Magnitski oli paljastunut massiivisia verpautuspetoksia siinä rikolliset hyötyivät näistä kotoisista virkamiehistä. Päätösosma 66 tammikuuta 2014 puhui kohdentuista sanktioista, kuten viisumkielosta ja varojen jättämisestä tällaisena viimeisenä keinona näitä virkamiehiä vastaan. Ja sitten tarvittaisiin jatkotoimia myös. Ja meidän oikeusasian ja ihmisoikeuksien komitea me oli sitä mieltä, että Venäjä federaatio ei ollut edistynyt päätöslausumatelmanossa ja sen sijaan päästäisi syytteeseen nämä rikoksen tekijät. Venäjän viranomaiset olivat asistelleet Rova äitiä, leskiä ja hänen entistä asiakastaan herra William Browderia. Yleiskokouksen puheenjohtaja Anne Brasseur Luxemburgista lähetti pääsumaan 1966 kaikille kansanvaltuuskunnalle seurantatoimia varten sillä välin. Useat Euroopan neuvoston ovat hyväksyneet Magnitskin lakeja viime viikolla, kun noterasi, että Venäjän viranomaiset eivät edelleenkään olleet edistyneet ollenkaan siinä, että saataisiin vastuuseen nämä tekijät ja henkilöt, jotka hyötyivät äh, näistä rikoksista vankiskien vastaan. Kaikki oikeudet oli päätetty ja osa virkamiehistä oli jopa sanonut julkista kiitosta valtion edustajilta. Yleiskokous että herra Brother, joka johtaa mahdollista kampanjaa kansallisuutta vastaan on edelleenkin Venäjän sortama ja vainoama. Ja 2017 meiltä oli jo tästä raportti, jossa puhuttiin Interpolin väärinkäytöstä. Tässä oli ja Bernd Fabricius. Jäljyskokous viime viikolla, että Venäjä jälleen kerran yritti tässä kuussa käyttää väärin Interpol, Interpolin menettelyä herra Browderia vastaan. Eli sillä välin useat Euroopan neuvoston jäsenmaat ja tarkemmat Viro, Latvia, Liettua, UK, Kanada ja Yhdysvallat ovat hyväksyneet Magnitski-tyyppisiä lakeja. Ilmeitä hallitukset voivat astaa kohdennettuja pakotteita niitä vastaan, jotka ovat hyötyneet ihmisoikeusloukkauksista ja rikkoneet ihmisoikeuksia. Yliskokous pitää hyvänä näitä lakeja ja nämä viimeaikaiset lait eivät rajoitu niihin henkilöihin, jotka ovat tietyistä maista tai jotka ovat mukana tietyissä rikoksissa, kuten Magnitskin murhaamisessa esittelijä pyysi kertomaan, että ensimmäisenä johon kohdistuvat nämä toimet Kanadassa ovat burmalaisia ja burmalaisia kenraaleja muun muassa ja venezuelalaisia kenraaleja viime viikolla. Mr. Sherman, there's a request from the... Tulkit pyytävät, että vähän hitaammin lukisitte. Uh, viime viikolla yleiskokous myös toivotti tervetulleeksi Alankomaiden aloitteen ja muiden EU- kohtestituomet, joilla salittaisiin lainen väline, jolla voitaisiin kohdistaa sanktioita ihmisoikeusrikkoja vastaan ilman maantieteellisiä rajoitteita. Ja sitten vedottiin myös siihen, että EU sieltäisi viittauksen välineen otsikkoon. Mainittiin Sergei Magnitskin hänen nimensä edustaa kaikkia niitä rohkeita ihmisiä useissa maissa, jotka menettäneet henkensä, kun ovat taistelleet korruptiota vastaan ja pyrkineet edistämään ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta. Haluaisin korostaa Lordi Anderssonin puolesta, että tämän erityisen tärkeää parlamentaarisen yleiskokoukselle Sergei Magnitskin nimi on tullut tunnetuksi. Se on tällainen symboli ihmisoikeusyhteisössä ja lisäksi se edustaa osoittaa parhaiten dokumentoituja yhteisiä tapauksia, jossa ei ole rankaistu vakavista ihmisoikeusrikkomuksista. Parlamentaarinen kokous vetosi siihen, että Magnitsky vapautetaan silloin, kun hän oli hengissä. Tästä oli raportti siis, jonka taustalla oli Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, silloinen Saksan oikeusministeri. Hän analysoi tätä tilanne juttu silloin aikoinaan sitten toinen päätöslauselma, jossa esittelijänä oli Mari-Louise Beck viidestä Siinä oli samat päätelmät. Lopuksi oli tämä Andreas Grossin raportti, joka tarjoaa paljon tietoa, ja eri lähteistä, mukaan lukien maineikkaista kansanjärjestöistä, muun muassa Venäjän NPM-järjestöltä on saatu tietoja, jota johti Valeri Borshov – mukana ollut myös tutkivia toimittajia ja useita asiakirjoja on saatu myös oikeusmenettelystä. Ja tässä taustalla ovat Magnitskin perheen lakimiehet, jotka ovat saaneet apua William Browderilta. Herra Gross antoi Venäjän viranomaisille useita tilaisuuksia kommentoida näitä asiakirjoja, kun järjestettiin kaksi vierailua Moskovaa. Hän tapasi siellä sisäministeriön edustajia, sitten tämä tutkintakomitean edustajia ja sitten myös vankila virkailijoita ja keskuspankin edustajia. Viime viikolla yleiskokous myös puhui siitä, miten kannattaa käyttää älykkäitä kohdennettuja sanktioita yksilöitä ja yrityksiä vastaan, eikä pitäisi olla mitään yleisiä taloussanktioita kokonaisia valtioita vastaan. No sitten oli myös päätöslauselma YK on turvallisuusneuvosto NATOn ja EU-terrorismi mustasta listasta. Ja näin ollen vetoamme jäsenvaltioita varmistamaan, että Magnitski-lainsäädäntöä hyväksytään. Että se, mitä tulee oikeudenmukaisesti ja avoimet menettelyt, joilla voidaan sanktioita vetää takaisin. Vetoa myös kaikkiin maihin toimielimiin tekemään yhteistyötä toisensa kanssa, kun pyritään tunnistamaan näitä henkilöitä. Ja pyritään myös jakamaan tietoja näistä henkilöistä, kun sanktiolistalla. Minulla ei täällä ole enempää aikaa puhua. Tietysti vastaa meidän kysymyksiin. Kiitos. Thank you very much, Mr. Schirmer, for describing of this. Herra Schirmer, kiitos tämän Euroopan neuvoston päätösvallan esittelystä. Nyt keskustelu jäsenten kanssa viisi minuuttia kysymyksiä vastauksia varten. Aloitamme kansanpuolueesta, herra Wienemeyerista. Kiitoksia kovasti ja kiitos, että tänne tulitte. Ei tämä ole kiehtovaa, vaan myös traagista, koska herra Magnitski murhattiin. Huomaan, että teidän valtavien ponnistelujen ansiosta, herra Raudar, on löytynyt jotain pientä löytyi 200 miljoonasta dollarista, mutta toivottavasti se johtaa ottaa myös pienen osan 200 miljardista Danske Bankissa, vaikka se on murtoosa, joka oli mukana korruptiossa Venäjällä tai jossain muualla. Eli kysyisinkin ensin, miksi ihmiset eivät ole kiinnostuneita, miksi hallitukset eivät loksahda korvaansa, miksi tarvitaan yksityistä tutkintaa, joka on johtanut konkreettisiin henkilöihin, joka tapauksessa, vaikka olet traagisia tapauksessa, niin rahasta on kyse kunkin kohdalla. Osoitatte, että heidät on löydettävissä. Miksi? Toiseksi, käsittääkseni yksilölliset pakotteet ovat kaikkien tehokkaimpia välineitä. Miksi niin moni maa on vastahakoinen hyväksymään lakia? Että ainakin jossakin äärimmäisessä tapauksessa, kuten Magnitskin kohdalla, pakotteet eivät ole käytössä. Miksi? Mikä on ongelma? Varsinkin EU-ssa, kun pitäisi arvoja täällä kunnioittaa. On oikeusvaltioperiaate ja niin edelleen. Miksi olemme niitä vastahakoisia? Olen kysynyt itseltäni tätä joka päivä kymmenen vuoden ajan. Vastaus on, että eri ihmiset ovat vastahakoisia eri syistä. Aloitetaan vaan huonoimmista syistä ja siitä sitten ne taaksepäin on joitakin, jotka hyötyvät rahavirroista. Uskon, että varsinkin yhdistyneessä kuningaskunnassa on paljon venäläistä rahaa kiertämässä ja sitä käytetään, sillä maksetaan myös valtaeliitille sen takamiseksi, ettei mitään tapahdu. Olemme löytäneet näyttöä maksuista ylähuoneen jäsenille ja muillekin. Niin ikään huomasimme Sveitsin tutkinnossa, seitsemän vuoden ajassa tutkinut, että liittovaltiopoliisin poliisin jäsen oli epäasiallisessa suhteessa puolustukseen tässä asiassa, kun hänen kulujen maksettiin matkoja Moskovaan. Apulaissyyttäjä Kyproksesta ja oli epäasiallisessa suhteessa venäläisiin. Eli nämä ovat vain esille tulleita tapauksia. Ja no, kuvitelkaapa kuinka paljon niitä sitten kaikkiaan onkaan löytämättä. Eli tämä on tämä ensimmäinen osio. No sitten vähän viettomalta pohjalta tulee ihmiset, jotka sanovat, no sitä vaivaa, emme halua häiritä Venäjää. Putin on kovin syyttelevä, en halua, että rupeaa meitä syyttelemään. Helpompi olla tekemättä mitään kuin jotain. No sitten on vain pelkkää laiskuutta. Ihmiset eivät oikein ole hyviä tehtävissään. Jotkut haluavat mennä viideltä kotiin. Olen aina sanonut, että pahan torjuminen maksaa dollari, mutta hyvän tekeminen 100 dollaria. Mutta yleensä pelätään pahan vastaiskua. Eli rahapesutapauksissa ei haluta tehdä näistä syistä. No sitten poliittisesti ottaen varmasti sama asia jossakin maissa joko korruptio, pelko tai silkkalaiskuus, kuten Magnitsin tapauksessa. If I may add, uh, a question that... Jos saan lisätä vielä tähän yhden kysymyksen, jotka kaikki ovat esittäneet, johon ei ole löydetty vastausta, on se, miksi Venäjä ja valtion korkein taso jatkaa sitä, että ei syytetä, että ei etsitä rikoksen tekijöitä, vaan vainotaan uhreja ja niitä, jotka vaativat vastuuta. Yksi teorioista, jonka me kuulimme, kun valmistelimme tätä raporttia, oli, että että tässä rahanpesutapauksessa meidän esittelemme kutsui sitä ei rahan valkopesuksi, vaan mustapesuksi, eli käännettiin. Että Magnitskillä oli huono onni, että hän kompastui jäävuoren huippuun suuressa järjestelmässä, jossa muutet, siirrettiin budjettivaroja, joita valvotaan, niin kuten missä tahansa maassa, myös Venäjällä parlamentti valvoo ja tilintarkastustuomioistuin valvoo. Ja sitten se siirrettiin tällaisen jonkinlaiseen rahastoon, jota käytettiin vallan ja vaikutusvallan ostamiseksi. Ja ihmiset, jotka kertoivat tästä, sanoivat, että Tämä ei ollut mikään tällainen 1984 George Orwell valtajärjestelmä, vaan enemmänkin tällainen uljas uusi maailma valtaa omassa maassa ja ulkomailla. Esittelijä ei koskaan uskaltanut öö, tavallaan tuoda sitä esiin, koska ei ollut tarpeeksi kuitenkaan todisteita tästä. Mutta mitä muita syitä tällä voisi olla? Koska tämä veropetosjärjestelmä on hyvin yleinen. 230 miljoonaa on vain jäävuoren huippu. Tutkimukset ja esimerkiksi eräs tällainen äh, väärinkäytösten paljastaja antoi meille luettelon kaikista äh, veropalautusten saajista äh, jokaisena vuotena tietynä alueilla. Ja kävi ilmi, että, että 90 prosenttia tästä rahasta meni yrityksille, jotka oli perustettu vain näiden verorahojen vastaanottamiseksi ja sen jälkeen ne katosivat. Magnitskilla oli ehkäpä huono onni ja hän kompastui tämän jäävuoren huippuun. Viranomaiset eivät millään muotoa halunneet, että tätä paljastetaan. Tämä on yksi mahdollisuus. Tällaista kantaa ei nyt ole otettu. Me emme ole nähneet tähän tarpeeksi todisteita. Moniin muihin asioihin olemme nähneet todisteita. Ja se näkyykin meidän päätöslauselmastamme. Olisi mielenkiintoista kuulla, mitä te voisitte tähän sanoa. Thank you. We move. Kiitos. Tähän ehkä palataan. Jeppe Kufut, SDn esittelijä. Well, thank you, Chair. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Browder ja Schirmer tänne. Haluan myös kiittää avoimuudestanne, koska puhuitte yhtiöistä, tileistä, viranomaisista ja mistä tämän kaiken taustalla Täytyy sanoa, että tämä on yksi niistä asioista, joita on tässä keskustelussa, kun on puhuttu rahanpesusta. On tämä hankala ihmisille, jotka tulet ilmi ja tietävät nimetä näitä asioita. He ehkä pelkäävät aggressio vaikutuksia olla, joten kiitos avoimuudesta ennen kaikkea. Mutta jos keskityt nyt EU-hun, koska se on avainasemassa, samaa mieltä on suosituksista, jotka mainitsitte tehdä Browder, mutta haluan tietää, koska Itävalta, Suomi, Tanska ja UK kieltäytyvät avaamasta tutkintaa, kuten sanoitte, mutta oliko teillä yhteyksiä muitakin, esimerkiksi talkan tapauksessa? Olitteko yhteydessä esimerkiksi Danske Bankkiin tai Tanskan FSA tai muihin viranomaisiin? Ja mitä he vastasivat, kun puhuit heidän kanssaan? Ottivatko he teidät vakavissaan ja mitä tapahtui näistä prosesseista? Kysyi vielä, että olisiko mahdollista tehdä tämä, tai sitä kirjaisia kysymyksiä, on niin paljon materiaalia myös yhteyksessä ne johon haluaisin mennä, mutta nämä kaksi kysymystä nyt vain, kiitos. Um, so... No ensinnäkin ihan mieluusti otamme kysymyksiä vastaan. Toivottavasti tämä keskustelu johtaa konkreettisiin tuloksiin. Magnitski ei voida herättää henkiin, mutta voidaan estää rikosten toteutumista jatkossa, jos tämän näyttö ja sitoutuminen ei ja pelkäksi puheeksi, vaan siitä olisi myös toimintaa tulossa. No, miten me käymme läpi tätä laivavalvontaviranomaisten kanssa on, me keräämme näyttöä, joka yleensä tulee rikostutkinnan kautta jossain maassa, mitä voidaan käyttää sitten muussakin maassa. Sitten tieto annetaan varsinkin laivalvonta- ja sääntelyviranomaisille tuossa maassa. Emme anna sitä syyllisille tai väitetyille syyllisille hyvästä syystä, että me halua näyttöä hävittää millään tavalla estää todellista tutkintaa. Pidimme kovin vaikeana taivutella edes niitä maita, joissa tutkinta oli käynnistetty, joskus menee vuosi kaupalainen, kun he kiinnostuvatkaan. Joskus tarvitaan parlamentin jäseniä, viestimiä ja muita mukaan. Että Tanskassa 2013 käynnistettiin, mutta siis vasta sitten kun oli iso skandaali esillä Berlinskessä ja muissa viestimissä, että tajuttiin, kuinka hankala on käynnistää tutkinta. Olen vähän laskenut leikkiä, että on hankalampaa avata yhdistyneessä kuningaskunnassa käynnistä liikenne kuin Moskovassa, koska kukaan ei edes viidisi vaivautua ponnistelemaan. Ja se on aika korutonta kertomaa. Mielestäni tässä on aika huono syyttäjäkulttuuri ylipäätään, ylipäätään Euroopassa, ei pelkästään Britanniassa, Yhdysvalloissa, kun otimme esille sen, he suorastaan hyökkäsivät sen kimppuun. Ranskassa, Sveitsissäkin on aika hyvä toimintaa ollut, mutta monissa maissa ei vain haluta tämän tyyppistä tulevan omalle pöydälle. Ja se on vahva kannustin totta kai pahiksille jatkaa toimintaansa. Minulla on vakavat epäilyni siitä, joutuuko Danske Bankin kohdalla kukaan vankilaan. Jos eivät joudu, saavat, koska siinä on aika paljon rahaa tarjolla rahanpesijöille. Jos kerran on paljon rahaa yhtäällä ja sitten toisaalta ehkä vain potkut työpaikasta, niin, niin jatkuvasti tulee vastaan rahanpesutapauksia. Mutta jos joku joutuu vankilaan, kaikki loppuu. No, I, I just specifically want to know, did you have... Niin, olitteko yhteydessä Danske Bankiin? Danske Bank or... Ei mitään, tai minkään muunkaan kohteen kanssa. Emme koskaan, vain viranomaisten, viranomaiset hoitavat ne selvitykset. Selvä, kiitos. Ja, eh, Gunnar Hökmark, for... Gunnar Hökmark, teillä on kaksikin minuuttia, eli ne voidaan yhdistää. Very much and, uh... Kiitos Kiitos molemmista esityksistä. Meidän pitäisi erityisesti kiittää herra Browderia tästä informaatiosta ja tästä valtavasta työstä, jota kymmenen vuoden ajan on tehty. Tämä on auttanut meitä ei ainoastaan ymmärtämään, että jotain on käynnissä, vaan me saamme tietoa ja ymmärtämystä siitä, mitä on käynnissä. Ja ymmärtämystä siitä, että paljon muutakin pitäisi vielä saada tietää. Ja että molemmat näkökulmat ovat ihan yhtä tärkeitä. Ja todellisuudessa te olette tehneet sen työn, mikä Euroopan toimielinten olisi pitänyt tehdä. Ja minusta on tärkeää tälle valiokunnalle, samoin kuin koko parlamentille, nyt lähteä äh, puoltamaan näitä tutkimuksia ja että me teemme vahvan sitoumuksen siihen, että, täytän, että Eurooppa täyt, vie täytäntöön eurooppalaisen Magnitsky-lain. Ja että meidän on vahvistettava eurooppalaisia ja kansallisia äh, toimielimiä niin, että voimme varmistaa sen, että voimme taistella vastaan, kaikkea sitä vastaan, mikä on rikollista äh, ja taloussotaa. Ja että me olemme tietoisia siitä, mistä on kysymys. Tässä ei ole kysymys vain rahanpesusta, jota vastaan on taisteltavaa oli mikä oli, vaan tässä on toinen öö, ulottuvuus. Ja tämä on ihan perustavaa laatua oleva uhka Euroopalle ja Euroopan demokratioille. Joten toivon, että voimme olla laajasti yhtä mieltä tästä, miten menemme eteenpäin. Minulla olisi kysymys ihan vain selventääkseni. Reshevan, te sanoitte ehkäpä, mutta silti minusta on ihan selvää, että kukaan Venäjällä, ketään Venäjällä ei ole tutkittu tai syytelty näistä rikollisista toimista, joista on puhuttu. Toki molemmat voitte, mutta ehkä sitten herra Browder, voisitteko te hieman mm, pohtia näitä turvallisuusuhkia, joita syntyy näistä valtavista rahasummista? Te puhuitte jo Syyrian asiasta, mutta minusta olisi tärkeää, että me saisimme laajemman kuvan siitä, mistä tässä on kysymys. Olisi hyvä saada kuulla teiltä, eh, miten te näette nämä heikkoudet tanskalainen kollegani jo tätä hieman ohitti. Mutta miksi tämä ei ole rikollista? Johtuuko se siitä, että viranomaiset eivät ymmärrä, että tässä on kysymys rikoksista, vai onko tässä kysymys lainsäädännön pulasta, vai onko tässä toiminnan pulasta kysymys? Ja te sanoittekin, puhuittekin jo näistä heikoista kohdista Euroopassa. Kypros ja pari muuta maata – tekin täällä aikaisemmin, eh, herra, eh, mainitsitte eh, Kyproksen, mutta meillä varmaankin on jonkinnäköinen käsitys tästäkin, mutta olisi hyvä, jos saisimme tästä hieman enemmän tietoa vielä. Ja sitten ehkä näkemyksenne siitä, miten mennä eteenpäin Magnitski-asetuksen äh, täytäntöönpanossa Euroopan unionissa. Nyt on aika lähteä painostamaan jäsenvaltioita, korkeata edustajaa ja kaikkia EUn toimielimiä niin, että nyt on toimittava. Kiitos. Kiitoksia kovasti herra Schirman. Lyhyesti muuttama tutkinta käynnistettiin joitakin viranomaisia vastaan huolimattomuudesta Magnitskin lääkehoidossa, mutta eivät se johtaneet mihinkään. Ja se on kuvattu myös tässä mietinnössä, että kukaan ei joutunut vastuuseen, se sanottakoon. Yleiskokous on myös laatinut mietinnön rahamisun torjunnasta ja laittomien varojen menetetyksi tuomitsemisesta. Ja siinä kehotetaan mm, Euroopan neuvoston jäseniä EUta noudattamaan ei niinkään alankomaiden, vaan Irlannin mallia, joka liittyy käännettyyn todistustaakkaan, että varo tuomita menetetyksi varat kun tuomio on annettu. Se on ainoa keino, joka toimii. Kun tätä valmisteltiin, olin yhteydessä paljon syyttäjien monistakin maista johtavien syyttäjien omastakin maastani Saksasta. Ovat ihan turhaantuneita, kun tarvitaan niin paljon näyttöä, että voidaan mitään tuomita menetetyksi, kun on väärin ymmärretty on yksityisomaisuuden suoja, kun ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan ei voida laitonta omaisuutta suojella. Tässä on tavallaan tarjottu hopealla lautasella hyviä välineitä viedä nämä järjestetyn rikollisuudelta, korruption hyödyn saajilta. Rahaahan he etsivät nimenomaan – Eli niin toivottavasti tämä johtaa siihen, että syyttäjät saavat välineet, joita tarvitsevat työssään, muuta luovuttavat. I want to start with your question. Haluan aloittaa kysymyksestä, joka liittyy siihen, mikä riski meillä on, joka syntyy tästä rahanpesusta. Moni ihminen ajattelee, että rahanpesu on tällainen uhriton rikos. Näin ei kuitenkaan ole. Uhri tästä tapauksessa oli Sergei Magnitski, mutta sitten on toinenkin uhri, joka liittyy siihen, että Eurooppa korruptoitumalla tapaa mainitsin. Sveitsin poliisivirkailijat, sitten tuo Kyproksen syyttäjän ja sitten monet Britannian parlamentin ylähuoneen jäsenet, jotka saivat rahaa näiltä gangstereilta. Ja he korruptoituvat näin ja on monia myös, joita, joiden toiminta on huomattu ollenkaan, jäänyt paljastamatta. Ja mainitsin maksut, maksut henkilön nimeltä Esa al joka on tunnetusti vastuussa, tai siis usein hallitus että hän on vastuussa siitä, että on tukenut Syyrian kemiallista, aseohjelmaa. Hän sai tuon, mistä hän, hän sai nuo rahat, en tiedä, mutta voisi kuvitella, että se ei ollut hyviä tarkoitusperiaan varten, Robert Muller löysi, että Facebook ja Twitter saivat liikasta rahaa Venäjältä USAn vaalien Oliko Tämä on likaista peliä. Ja tämä liittyy Putin tavoitteisiin, joka liittyy sitä luodaan kaaosta lännessä. Ja hän tekee sen erinomaisesti tämän rahan avulla. Ja hän tulee vain jatkamaan tätä toimintaa, jos se ei taisteta. Sitten nämä heikot linkit, no tähän tarvittaisi paljon enemmän aikaa, varmaan muutama tunti käydä läpi nämä kaikki heikot linkit, mutta käsittelen muutamaa alustavasti Kypros. Se on todella heikko lenkki. Yli kaksi vuotta, kun sulla kesti vastata tähän Ranskan tutkintuomari Nyva Zumkätin pyyntöön, kun pyydettiin siis pankkiasiakirjoja he eivät tehneet yhteistyötä hänen kanssaan ja Kyproksen hallitus sillä aikaa teki yhteistyötä Venäjän hallituksen kanssa. Ja venäläiset syyttäjät ja poliisit tulivat eh, minun lakitoimistoni Kyproksella. Tekivät siis ratsian sinne, joten he eivät tehneet yhteistyötä eurooppalaisten viranomaisten kanssa, mutta venäläisten kanssa kyllä, kun minut astettiin syytteeseen. Tämä on julkeaa sen ei pitäisi olla sallittua. Kypros on EUn jäsen, heitä pitäisi rankaista siitä, eivät tee yhteistyötä laivantaviranomaisten kanssa, tekevät yhteistyötä laittomien toimijoiden kanssa. Miksi Kypros tekee näin? Toivottavasti samoista syistä kuin syyttäjä, joka toimii Venäjän rahan vaikutusvallan alla. Paljon rahaa viittaa Venäjältä Kyproksen. Monet ihmiset saavat tätä tuota rahaa ja heidän intressinsä ovat täysin ristiriidassa. Loppuun puhuisin Magnitskilaista, Magnitskiaklaista. 10 tai 9,5 vuotta työstin. Sitten, että nämä menevät läpi ympäri maata. Kuudessa maassa on nyt näitä lakeja. Yhdysvallat, Kanada, UK, Viro, Latvia ja Liettua. Siellä on hyväksytty näitä Magnitskin lakeja. EU-ssa on työskennyt alusta asti. 2014 tämä parlamentti hyväksyi päätöslauselman yksimielisesti, jossa vedettiin siihen, että EU pitäisi saattaa olla Magnitskilaki. Federica Mogherini kuitenkin vastustelta pyyntöä Parmetilta ja monia muitakin pyyntöjä. Ja hän tiivisti sanoi, että jos olta Magnitskin laki Eurooppaan, niin ei pitäisi yrittää tehdä sitä EU-tasolla, vai pelkästään jäsenvaltiotasolla. Eli menimme jäsenvaltiotasolle ja useimmat he sanovat, että Halusimme tehdä tämän, se on hyvä idea, mutta tämä pitäisi tehdä EU-tasolla. Joten yksi parlamentaarinen liittolainen me alkamassa sanoi, että selvä tehdään tämä EU-tasolla. Ja tämä on virallinen päätöslauselma, jossa tätä vaaditaan. Ja hallituspuolue VVD sanoi ei, ei, ei, ei tehdä näin. Ja koska kyseessä oli vähemmistöhallitus, niin kaikki koalitiokumppanit ja kaikki oppositio äänesti puolesta. Ja näin ollen Hollannin hallituksen piti laatia tällainen laki EU-tasolla, joten alkomainen ulkoministeri Stefan Black sitten ja tiedotuksen EU-tasolle. Ja hän otti Magnitskin nimen pois tiedotuksesta ja hän sanoi hollannilaisten poliittisten puolueiden jäsenille täällä – olematta mainitsematta Magnitskin nimeä. Miksi? Jotta voitaisiin liennyttää Venäjää. tämä ei pitäisi olla sallittua täällä. Yksi tavoitteista täällä tänään parlamentissa on kerätä tukea kaikista poliittisista ryhmistä, jotta olisi päätöslausuma, jossa vedotaan ulkoisen hallintoon, että Manitskin nimi ottaisin takaisin tähän niin kuin kaikissa muissakin maissa. Just ten, ten seconds. Kymmenen sekuntia. Yleiskokous on selvästi tukenut tätä pyyntöä. Johtuen sen symbolisesta luonteesta, joka Sergei Magnitskin nimellä on, kuten on täällä kuultu ennenkin. Kiitos. Yes. Puhu mikrofonia. Yeah. We'll come to it. Tähän palataan seuraavassa kokouksessa. Anna Gomes, SD. No, kysymykseni oikeastaan oli sellainen, mikä on käsityksenne tästä vastahakoisuudesta saada aikaan Magnitski-säädös 2013 laadin mietinnön, joka hyväksyttiin täällä siinä penättiin Magnitski-säädöstä ja nimenomaan yhdistään siihen tarpeeseen ajaa ihmisoikeuksia ja rangaista ihmisoikeusloukkaajia, mutta nyt on tullut esille tärkeä näkökulmakin, joka liittyy myös rahanpesun torjuntaan. Gunnar Högmark. Toivottavasti on sitten puolueensa edustaja, kun päästään rahanpesudirektiivin käsiksi, mitä hän tänään on todennut tästä asiasta, koska moni ehdotuksista, joita me olemme tehneet, salvattiin kansanpuolueen ja hallitusten voimin. Nimenomaan tämä ehdotus, että saadaan vaikuttavampi järjestelmä keskus, keskitetyllä tasolla EU-ssa, finanssivalvonta Euroopan unionin tasolla ja eurojustia noudat matkien. Mainitsitte myös tämän juristinaisen, kun hän hoiti Trump Tower-asioita ja myös se, että Venäjän syyttäjät sitten esittivät Yhdysvaltain kollegoille tiettyjä vastauksia. Ei ole siitä, että maksataan, maksetaan vain poliitikkoille heidän vaientamisekseen – Näin voi käydä nytkin jäsenvaltioissamme, jopa EU-ssa ylipäätään. Onko teillä tähän mitä sanottavaa? Ja lopuksi totesitte, että tämä koneisto, joka oli käynyt Venäjässä, Laundromaatissa, Moldovassa ja Azerbaidžanissa, niin Moldova on ikään kuin tässä kanavana koko prosessissa. Oletteko sitä mieltä, että kun jäsenvaltiot eivät oikein tajua, kuten professori Oslund totesi, että korruptio on oikeastaan myös sodankäyntiä, niin ehkä sitten ovat vähän tarkempia, jos Venäjästä on kyse. Vähän samoista syistä kuin Moldova, Azerbaidžan ja muutkin launtromaatit unohdetaan. The laundromats, um, uh, they're... Nämä pesuautomaatit, no ei tässä ole mahdollista erottelua rikollisilla. Kaikki nämä tyypit äh, tekevät yhteistyötä, pesevät rahaa yhdessä, pelaavat yhdessä, joten ja kaikki käyttävät samoja lakimiehiä, pankkireita ja muita. Ja järjestelmä on hyvin hienostunut. Ja no, kun mennään tällaisen rahanpesun yksityiskohtiin, niin se vaatii erittäin paljon hienostuneisuutta, niin paljon, että kuun rakenne on käsillä tai perustettu, niin kaikki käyttävät sitä. Se on huono, koska niin paljon rahaa virtaa tämän putken läpi, mutta myös hyvä, koska nyt on löydetty tuo ikään kuin putki, tuo rakenne, kanava. Ja tämä löytyi Sergei Maniskin avulla Azerbaidsanin tutkinnan kautta. Ja on mahdollista sitten purkaa tuo rakenne. Ja Günther yritin että sitten uusi kanava rakennetaan. No niin, saattaa käydä, mutta se tulee ihan vaikeammaksi, jos te näitä asioita, joista puhutaan täällä, jos yhtäkkiä näitä juttuja vetäisiin syyttäjälle ja nämä, näitä lakeja pantaisiin täytäntöön. Onko se pääongelma tässä? on se, että ei täytäntöpanoa ole. Lakia pitää muuttaa, kuten sanoin, mutta vaikka yhtä lakia muutettaisi koskaan, niin jos lakia ei pantaisi täysin todella, jos ihmisiä asettaisiin syytteeseen, niin jos rahoja takavarikoitaisiin, niin sitten syntyisi Jumalan pelkoa monissa ihmisissä, jotka pelkää yhtään mitään tällä hetkellä tässä koko jutussa. Ja miten jäsenvaltio, laivantavarallisuudet voivat tässä toimia paremmin. En tiedä, no Britanniasta on järkyttävä, joten voisin puhua siitä, miten Magnitskin rahat löydettiin Britanniasta ja sitten otettiin yhteyttä laivateviranomaisiin ja sitten parlamentissa kaikki sanovat, että tämä on julkea ja vaativat, että hallitus tekee jotain ja sitten hallitus ja se ministeri, joka vastaan sanoi, että tämä on kauhean tehdään jotakin, mutta sitten laivantaviranomaiset, niihin ei kohdistu mitään poliittista valvontaa, mikä on ehkä hyvä se paitsi, että sitten ne päätävät tekemättä mitään ja kukaan ei voi tehdä sen eteen mitään, joten jos pitäisi ajaa autoa, jossa ratti ei käännä autoa. Ja pitää katsoa, miten voidaan osoittaa sormella ja häpäistä näitä tekijöitä, jotta asiat saadaan tapahtumaan. Lyhyt kommentti haluttomasti Puolan sitä, että laivaltaviranomaiset olisivat hallituksen valvonnassa, kun meillä on ihmisoikeusasioissa huonoa kokemusta siitä. Mutta selvää on, että täytäntöönpano on tärkeässä asemassa, enikään lainsäädäntö. Laivantoviranomaisilla täytyy olla välineet käytössään, jotta voivat tehokkaasti ja vaikuttavasti puuttua uhkiin, rikoksiin, ilman että törmää tiilimuuriin, kuten monissa maissa nyt on tilanne. Meillä on nyt mietintö vireillä seurantana tärkeälle kysymyksen liittyen menetetyksi tuomitsemiselle. Ja olisi hyvä, että meillä oli FIU myös Euroopan unionin tasolla. yksittäiset jäsenvaltiot ovat heikkoja rahoitustiedustelussa Maltassa, Saksassa se on nähty. Saksan lehdistössä oli skandaali siitä, miten tulliviranomaiset hoitavat huonosti tätä tiedustelutyötä. Eivät lait toimineet, eivät ole välineitä. European FA was proposed in our tax report adopted. Niin. Parlamentti äh, äh, äh, parlamentti tämän hyväksyi tämän viidennen rahanpesudirektiivin, mutta jotkut hallitukset kaatoivat sen. Pressing. Jatkamme painostusta. Viime kädessä varmasti se saa hyvän, hyvän loppuun. Sitten rouva Keitto vihreistä. Very much, chair. Kiitos paljon puheenjohtaja. On masentava kuluttama brittinä, kun puhutte näistä erittäin huonoista, tai no siis tästä kyyttömyydestä ja haluttomuus tehdä jotakin omassa maassa, niin näyttääkö se, että venäläinen raha vaikuttaa eliittiin toiminta kaikkialla. Meillä on verkossa Bad Boys of Brexit ja on hyvin selvää, että venäläinen yhteys Brexitiin ja myös veronvälttelyyhteys, joka oli Brexit-prosessia eteenpäin. Ja siinä manipuloitiin tätä laitonta kansanedusta. Ja minä olen oleva meppi, joten neljä solfurilaista on myrkytetty ja yksi heistä kuoli. Ja sitten on ollut epäilyttäviä kuolintapauksia, joissa poliisi on tutkinut tilannetta kunnolla, jota vaikuttaa siltä, että se, että likaista rahaa virtapitäneen uhkaa demokratiaa ja turvallisuuttamme, kuten tiedätte, laki olemme tukeneet, mutta ongelma niin sen kanssa on se, että se vaatii ihmisoikeusrikkomusten näyttöä. Minä kiinnostaa ehdotukseni Hollannin lähestymisota, jossa näyttötaakka käännetään, mutta mikä minä hämmästyttää on se, että kaikki mitä tiedämme huomioiden ja tämän perspektiivin Brexitin myötä ja novichok myötä, että miksi ihmeessä venäisen rahan annetaan virta vapaasti eurolle, miksi ei tarvitse sitä ennen kuin rahaa tulee, koska on hankalaa osoittaa ihmisoikeusrikkomukset jälkeenpäin, kuten sanoitte, se on hyvin monimutkainen rahanpesujärjestelmä ja valtavasti rahaa, valtaa ja väkivaltaa on taustalla, on hankalaa estää se, kun se on alkanut, joten kysyisin molemmilta, mitä mieltä olette tästä tarkoituksesta. Eli sen sijaan, että rahaa annetaan tulla Venäjältä, niin ihmistä pitäisi osoittaa, että he ovat vastuussa kansalaisia, että on legitiimi bisnessyy tuota rahaa tänne tuoda, kun se saapuu. In, in theory. Teoriassa. Teoriassa jokaisen pankin pitäisi edellyttää liiketoimintasyitä kullekin liiketoimelle, että tuntee asiakkaansa. Rahanpesusääntelyssä siitä on kyse. Käytännössä käy niin, paitsi sitten kun ei käy niin. Red Notice on yksi kirjoistani. Niin Simon Schuster on yksi suurimpia kustantoja ja sain 12 000 dollaria rojaltia ja pankkini Comic Conissa rahoitusosasto soitti, voitteko selittää, kuka tämä Simon ja Schuster on? Mi- mi- mistä tämä raha oli peräisin? No, suurimpia kustantamoja, kirjoitin kirjan, tässä on minun palkkioni. Ja on aivan käsittämätöntä, että minua häiritään palkkiosekin takia, kun on kyseessä tunnut, tunnustettu kustantamo ja Danske Bankin läpi menee 200 miljardia, ei kukaan kysy yhtään mitään, eli järjestelmä ei toimi, kun on siinä isoja aukkoja ja pahikset etsivät niitä porsareikiä. Porsareikiä niin kauan, kun siellä on enemmän kannistumia tähän kuin on mahdollisia rankaisukeinoja, joita nyt on nolla tällä hetkellä. Haluaisin yhden tärkeän asian sanoa kysymyksestänne näyttötaakasta ja pakotteista. Nimittäin Yhdysvalloissa Global Magnitsky Act rankaisee ihmisoikeusloukkaajia ja myös kleptokraatteja. Nykyinen ehdotus jonka oh, alankomaiden ulkoministeri on tehnyt, jos ei ole McNichenia, on koskee vain ihmisoikeusloukkauksia. Ja pitäisi todella tehdä tämä lisäys, että se vastaa Yhdysvaltain, Kanadan ja muiden Magnitski-säädöstä, että siinä on myös kleptokratia huomioitu. Totta kai todistustaakka on korkealla, on vaikea saada heitä tälle pakotelistalle – mutta se pitää olla riittävän rankaiseva, jos listalle joutuu. Mutta kleptokratian pitäisi mukana olla ihmisoikeusloukkausten rinnalla. Mitä tulee käännettyyn todistustaakkaan, selvitin jo kantani, kuten Euroopan neuvostokin. Ja mitä tästä nyt voidaan varmasti ottaa opiksi, on se, että tarvitaan ehdotus siitä, että jos on epäilyttävistä liiketoimista kyse, ne pitää osoittaa laillisiksi ja meillä on nyt Yhdysvalloissa laki, että jos ei pysty selittämään per alkuperää, niin joutuu vaikeuksiin. Se, mitä tässä yritän sanoa, että minusta jokainen siirto Venäjältä pitäisi katsoa mahdollisesti ongelmallista. En välttämättä ole eri mieltäkään. I must say there. Tässä täytyy sanoa, että olen eri mieltä ei kaikki liiketoiminta Venäjällä ole laitonta, siellä on kaikenlaisia maksuja kaasusta ja öljystä. Ei pidä paikkansa myöskään, että kaikki venäläinen täytäntöpano ja lainvalvonta on petollista ja korruptoitunutta. On tapauksia, jotka liittyvät hallitsevaan eliittiin, ja siinä täytyy olla varovainen, koska on osittaista näyttöä myös siitä, että lainvalvonta on sormeltu. Minulla on kokemusta tästä, kuten myös oikeusmenettelyä, mutta ei se tarkoita, että kaikki Venäjältä peräisin oleva automaattisesti on laitonta. Mutta ei pelkästään pitäisi Venäjältä peräisin olevia tapahtumia syynätä siihen pitää paneutua, olivat laittomia vai eivät, vaan tämä koskee kaikkia tapahtumia, jos ylittää tietyn kynnyksen, jonkinlainen vähimmäiskynnys. Vanhin poikani on juuri Lontossa ostanut ö, asunnon ja hän tarvitsi lainaa ja siirsin rahaa ja sitten minun piti selittää, miksi olin pystynyt 25 aikana säästämään riittävästi rahaa, että voi lainaa antaa pojalleni. Minusta se on ihan normaalia. Ei se nyt ollut valtava summa, mutta enemmän kuin vähimmäissumma kuitenkin. Ja miksi ei sitten olisi tällaista sääntöä, että, että syrjimättä maita tai alkuperää, niin kaikki tietyn summan ylittävät tapahtumat menisi läpi jonkinlaisen legitimiteettitestin ainakin lähtökohtaisesti ja käännetty todistustaakka sitten oli Vallantainen yleiskokous ei koskaan sitä penännyt niin, että se liittyisi pakotelistaan vain kun on laittomien varojen menetetyksi tuomitsemisesta. Tällainen ero on hyvä tehdä. Pakotelistasta puheen ollen ei voi olla samoja todistusstandardeja kuin on rikostuomioissa vaan, vaan vakavaa tiedustelutietoa syistä sillä, että pannaan pakoteluetteloon, että kohdehenkilölle täytyy olla mahdollisuus myös reagoida ja, ja kumota ehkä tietoja. Tässä Lord Andersonin mietinnössä on enemmän asiaa tästä, ettei tule väärinymmärrystä tältä osin. Tarvitaan oikeusvaltioperiaatteen noudattamista myös niiden henkilöiden osalta, jotka haluavat torjua periaatteen väärinkäyttöä. Kiitoksia Jennefistä Nikola Vih. Merci. Kiitos. 27. suomalainen meppi kutsui Andre Nekrosofin ohjaajan, jonka tunnetaan siitä, että... siis hän tuli parlamentti näyttämään uuden elokuvansa, jossa käsiteltäisiin Magnitski-tapausta. Tässä on ensimmäisiä sanktioita Venäjää vastaan silloin siis 2012 taustalla. Tämä piti olla ensin ilta Arte-kanavan jälkeen, joka oli 3. toukokuuta ennakoitu, mutta viime hetkellä nämä kaksi tapahtumaa sitten peruttiin ja sensuroitiin. Ja parlamentin näytös ja Arte sitten esitys poistui, vaikka elokuvien rahoitusta kanavalta oli käynyt läpi kaikki valvontavaiheet läpi ja taustalla oli pitkä kampanja, joka oli validoitu myös. Miksi siis tällaista tapahtumaa sensuroitiin tällaisella maantieteellisellä alueella, jossa pitäisi demokratia vallita? Andrei Nekrasov seurasi tarkkaan näitä ohjeita, joita sai herra Broderilta sitten – hän teki oma tutkintaansa, hän tarkasti tätä asiakirjat ja kysyi ihmisistä kysymyksiä, jotka tähän asti eivät saaneet käyttää puheenvuoroa. Näin ollen herra Broderin tarinassa oli vain epäjohdonmukaisuuksia ja myös väärää tietoja, kuten yksi tämä valokuva nuorista työntekijästä, joka on joutunut sairaalaan sen jälkeen, kun poliisi olisi hänet pahvinnut herra Broder. Olette käyttäneet tällaista valokuvaharjoitusta amerikkalaisesta, mutta tämä oli siis Amerikassa ja vuonna 1961. Herra Broder, jos ajattelee, että tässä on kyse tällaisesta pilkasta, niin voitte asian oikeuteen, mutta herra Nekrasov edelleenkin teidän tarinaanne heikentää, niin kuin teki Lontoossa tässä äskettäin kaikki heidän verkkosivuillaan. Voitte käydä siellä kollegat. Ei ole pakko uskoa kaikkia ilman, että olette kunnianluokkauksesta haastanut herra Nekrasov on edelleenkin samaa mieltä kuin aikaisemmin. Herra Broder, maailmaa, te sanotte, että Vladimir Putinin ykkösviran olette te, se saa hymyilemään, jos tämä ei olisi niin vakava tarina, jota kysymys on seuraavalainen. Ja tämä vaatii kysymyksen, eikö nyt olisi tarpeen järjestää keskustelua teidän ja herra Nekrosovin välillä. Hän on jo ollut kongressissa Yhdysvalloissa. Herra Broder, hyväksyttekö tämän kutsun? So, uh, thank you. No, kiitos kysymyksistä tänne. Tiesin, että eh, teiltäkin tulisi yksi kysymys. FSB varmasti ehkä nyt täällä valvoo teitä Andre Nekrasov on surkea elokuvantekijä, tekijä, jossa jossain vaiheessa Beresovskille myös Putinin vastaisia elokuvia teki. Ja kun Beresovski kuoli, rahat loppuivat, tarvitsi uuden sponsorin ja FSBstä tuli mielestäni. Ja tässä Andrei Negrasov laati täydellisen propagandafilmin, jossa oli FSB äänessä kautta filmin. Hän on usein otteeseen yrittänyt esittää filmiä. Me olemme vastustaneet, koska se filmi on täynnä valheita ja väärinkäsityksiä. Joskus vastalauset ovat menneet läpi täällä parlamentissakin joskus. Se on osoite, näytetty Washington DCissä. Jokainen, joka sen näki, niin pitivät sitä pelkkänä venäläisenä propagandana. Eli en usko oikein, että Andrei Nekrasov on edes juristi. Hän on palkattu propagandisti. En oikein usko, että minun pitäisi alentua hänen tasolleen ja olla missään tekemisissä hänen kanssaan. Please. I may add, uh... Jos saan lisätä tämä filmi 2016 oikeusasioiden ja äh, ihmisoikeuksien äh, valiokunta piti tätä disinformaatioyrityksenä. Ja silloinen puheenjohtaja Fabricius oli ZDFn johtokunnassa – ja ihan viime hetkellä ne, jotka ovat vastuussa ohjelmista, sai heille toimitettua todisteita käsiin siitä, että tämä oli yhtä disinformaatiota koko filmi. Ja aika yksityiskohtaisesti tiedän aika paljon näistä elokuvakohtauksista ja miten ne tehtiin, koska hän äh, myös äh, aika omituisella tavalla äh, sai mukaan Andres Grossin heiluttamalla paperi hänen naamansa edessä ja väittämällä jotain, mikä ei ollut totta. Eihän Magnitski syyttänyt koskaan ketään, eikä ainakaan poliisia, joka hänet pidätti. Ja tämä on vale. Me saimme myöhemmin paperin, joka tässä näytettiin Grossille ja analysoimme sekä englannin että venäläisen version. Ja se oli ihan selkeästi ansa. Ja samalla tavalla hän yritti myös äh, narauttaa Louis Beckerin hänen Berliinin toimistossaan syyttämällä äh, hänen parlamentaarista avustajansa äh, Rova Beckin kätyriksi ja Seijan vakoilijaksi. Ja samalla tavalla hän yritti tehdä minulle Strasbourgin Euroopan neuvoston rakennuksessa. Ja en suostunut haasteltavaksi ja silti hän keitti kasaan jotakin. Voisin puhua tästä tuntikaupalla. Olin todella vihainen tästä propagandasta. En nyt äh, säästän teidät äh, yksityiskohdilta, mutta, mutta voin herra meille kyllä antaa paljon informaatiota puheenjohtajani silloin, koska esittelijä oli jo jäänyt eläkkeelle – halusi selkeyttää asian. Kiitos. Thank you very much. Well, although our committee doesn't have competences to deal with, strictly speaking with... Kiitoksia ja sitten päädyttiin puhumaan elokuvista lopuksi. Olipa sitten sisältö tai taiteellinen arvo mikä tahansa, niin on hyvä tietää. Täällä on vielä yksi puheenvuoropyyntö. pyyntö Lyhyesti vielä, Piotr. Kiitos puheenjohtaja. Tässä ei ole kyse elokuvaa kritiikistä eikä fiktiosta, mutta tässä kohtaa, tässä parlamentissa, tässä valkunsa pitäisi nyt tappaa valheet eikä tuottaa mitään valeuutisia. Harva tässä salissa muistaa varmaankin nuo, tuo päivä, jolloin piti käydä läpi tuommoinen Krasovin elokuva – ja haluan muistuttaa, ketä hän seurasi Natalia Veselitska ja seurasi häntä. Ja hän tapasi Donald Trumpin sattumalta ennen vaaleja. Ja hän on ollut Kremlin erityisedustaja Trumpin tiimissä, joten tiedän tämän hankalaa, kun puolueet rahoittavat venäiset pankit ja perustan tähän voi esittää monia kysymyksiä tässä salissa, mutta no, uskommeko, että kaksi korkeaa venäläistä tiedusteluveranomaista on ollut vain turistina Salzburgissa? Jos uskomme, niin selvä. Sitten voidaan päättää nämä kuulemiset kokonaan. Kiitos. Thank you. Kiitos. Näin voimme päättää tämän kuulemisemme. Valitettavasti on kauhean vaikea esittää mitään johtopäätöksiä, mutta toteaisin kuitenkin, että rahapesu, olipa se sitten Venäjältä tai mitä tahansa Euroopan unionissa, niin on, on realisoitis Se menee yli ja ohi rahoitusrikollisuuden, kun siitä on täällä keskusteltu. On vakavaa epäilyä olemassa vähintäänkin, usein näyttöönkin perustuen, että pelissä oleva rahaa voi vaikuttaa päätöksentekoon. EUn jäsenvaltiossa, vaaleissa, kansanäänestyksissä tai jopa eri valtionhallinnon tasoilla. Mitä tulee sitten rahanpesun järjestelmiin, vaikuttavaa siltä, että jotkut jäsenvaltiot ovat haavoittuvampia kuin toiset ja jopa osallisina siinä. Ja ainakin meidän täytyy laajentaa ja vahvistaa kalupakkia, välineitä kaikilla tasoilla puuttuaksemme äh, perustavanlaatuisen uhkaan. Näin teemme valiokunnan mietinnössämme. Ajaten rahapesun valvontaa ja sen torjuntaa ja varmasti tämäkin julkinen kuuleminen lisäsi tietoisuutta asiasta. Sen mutkikkuudesta ja räjähdysalttiudesta. Vielä kerran kiitokset kaikille alustajille, suuremmoisista alustuksista kiitos. Päätämme tämän istunnon ja jatkamme viiden minuutin päästä keskustelua mietinnöstämme.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 Well, dear colleague. Hyvät kollegat, aloitetaanpa. TAX kolmosen valiokunnan kokous, missä me käymme läpi tarkistuksia mietintöluonnokseen. Aloitetaanpa esittelijöillä. Kullakin viisi minuuttia. Ludek Niedermayer kansanpuolueesta, ole hyvää. Yes, uh, so... Kiitos. Toivottavasti en ihan täyttä viittä minuuttia tarvita. Hetkinen. Hetkinen, järjestelen tässä vähän asioita. No ensinnäkin sanoisin, että arvostan kovasti kollegani Jetten työtä ja muidenkin varjoesitelyiden työtä ja varsinkin meidän tiimiämme ja sihteeristöä, koska se on aika urakka tehdä työtä näin laajan ö, mietinnön parissa, kun on 1300 tarkistusta. Tämä on tärkeä mietintö, kun tämä ei ole pelkästään tämä valiokunnan mietintö, vaan siinä kootaan yhteen kaikki parlamentin tekemä työ verotuksen ja rahanpesun rah- veroskandaalien saralta. Ja minä pidän sitä kaikkein tärkeimpänä panoksena tällä kaudella. I must say that, uh, uh are... Sanottakoon, että emme yritä panna yhteen vain kansanpuolen ja SDn mietintöä. Jeppe varmaan on samaa vielä. Toivottavasti se kelpaa kaikille, mahdollisimman monelle jäsenelle parlamentissa eri ryhmissä. Eh, kun tiedetään, että ihmisillä on erilaisia näkökulmia olen vain varma, että kaikki ei ole kauhean innokas joka pilkusta mietinnössä, mutta olisin kovin iloinen, jos arvostaisitte meidän pyrkimyksiämme ainakin ottaa mukaan mahdollisimman paljon eri tarkistuksista ja pitäytyä tosiasioihin mietinnössä, keskittyä luotettaviin tiedonlähteisiin ja käyttää myös mahdollisimman pitkälle meidän kuulemisiamme. Minä toivon, että loppujen lopuksi tästä tulee kunnianhimoinen mietintö ja hyvä perusta jatkotyölle. Nimittäin minusta vaikuttaa siltä, että reilun verotuksen ja rahoitus, rikollisuuden ja rahanpesun torjunta ovat niin tärkeitä kysymyksiä. Ja toivottavasti se jatkuu jo myöhemminkin. Nyt Äänestys on tulossa piakkoin 27. helmikuuta valiokunnassa tällä välin. Vielä tavataan usein varjojen kesken. Vielä korostaisin, että arvostan yhteistyökykyä. Ja totta kai viisi lukua yhdeksästä on käyty läpi, eli vielä meillä on vielä kolme kokousta, jotta voidaan käydä läpi koko mietintö ja löytää sopuu jotka olisivat mahdollisimman kanssa osallistavia ja vahvoja. Totta kai tulee joitakin horisontaalisia kysymyksiä, jos niitä niin voi kutsua. Esimerkiksi vähimmäisverotus, sosiaalinen ulottuvuus verotuksessa, luettelo EU-maista, niin kutsutut veroparatiisit, ja voi olla siitä syntyy riitaa, mutta sielläkin pyritään löytämään jonkinlaista yhteisymmärrystä ainakin osin. Toivon, että hyvä yhteistyö jatkuu tulevina viikkoina, että onnistumme saamaan aikaan mietinnän, josta voimme olla ylpeitä. Thank you. Kiitos Ludek, SDn esittelijä Jeppe Kufut. Thank you, Chair, and, uh, for... Kiitos uh, puheenjohtaja, kiitokset Ludekille, toiselle esittelijälleni. Ja kollegat ovat tässä valiokunnassa kaikki ovat nähneet paljon vaivaa ja esittäneet tarkistuksia. Näen, että kaikki ovat sitoutuneita työhön. En halua toista mitä Ludek sanoi, koska hän kertoi jo, millainen meidän työmenetelmämme on. Me saimme 1883 tarkistusta tähän mietintöön, ja se on todiste siitä, miten tärkeää miten tärkeänä valiokunnan jäsenet pitävät tätä työtä, eikä vain taks kolmosta, vaan takse yksi, kaksi ja pana valiokunta myös. Joten meidän täytyy huolehtia siitä, että kaikki nämä tarkistukset saadaan tavalla tai toisella mukaan. Teemme parhaamme. Ja periaatteet haluan ne toistaa vielä. Me emme tee kompromissitarkistuksia, joiden tarkoitus on heikentää alkuperäistä tekstiä. Eli jos joku haluaa heikentää tätä mietintöä, niin ei onnistu. Toisekseen yritämme ottaa mukaan tärkeitä faktoja ja lukuja, jotka perustuvat luotettaviin lähteisiin. On tärkeää, että tämä vain mainitaan. Koska kuten tämänpäiväisessä kuulemisessa me saamme koko ajan uusia faktoja ja tietoja, joiden avulla voimme parantaa mietintöä. Sen lisäksi me yritämme ryhmitellä asiat aiheittain ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa – Joten tämä on se metodologia, jota me käytämme. Ja sitten poliittiselta puolta haluaisin sanoa, olemme päässeet eh, hienosti eteenpäin. Kuten Ludek sanoi, meillä on ollut kaksi varjoesittelijöiden kokousta jo. Ja olemme tehneet hyvin rakentavalla tavalla työtä löytääksemme hyviä kompromisseja. Loppumietinnön vahvuus eh, on hyvä sisällöllisesti ja tärkeää on, että me voimme käyttää sitä tavallaan painostamaan neuvostoa, mutta yhteistyö hengessä. Mutta varmistan, että teemme kaikkemme, että me saamme otettua mukaan mahdollisimman paljon tarkistuksia ja päätän puheenvuoroni tähän, en käytä viittä minuuttia, niin sanon vielä lopuksi, että aikataulu on tiukka joten toivon, että voimme olla mahdollisimman rakentavia niin, että äänestys on valiokunnassa kuten ennakoitu. Kiitos Jeppe. Nyt voidaan päästä aika nopeasti eteenpäin. Molli. Scott Keito vihreistä. Erittäin innoissani olen tästä mietinnöstä. Voidaan sanoa, no ei vaiskaan. Minäkin haluan alkuun kiittää esittelijöitä ja myös tiiviissä taustalla, kuten Jeppe sanoi, niin tämä on valtava työtaakka ja valtavasti tarkistuksia. Twiittasin jotain viime kokoukseen, koska alahuone on ollut kaoottinen Britanniassa kaksi puolta ja yksi kieli. Ja täällä on useita eri maita ja ryhmiä neuvotteluissa. Ja tilanne oli paljon, tuo, paljon tuottelijampaa, tästä oli oppia jotain. Joka tapauksessa olimme melko tyytyväisiä mietintöön jo alkuperäisessä muodossaan ja tämä on myönteinen asia valiokunnan tai valiokuntien työn kannalta. Paljon opittu tästä parlamentin aikana ja poliittinen enemmistö siirtyy koko ajan. Ja se on paljon päättäväisempi eh, torjumaan vakavasti aggressiivista verosuunnittelua ja rahanpesua ynnä muuta. Ja on tullut selväksi minulle, että olisi suuri apu, jos kansalliset parlamentit myös voisivat tehdä tästä tutkintaa, eli että ne eivät enää lähettäisi ihmisiä blokkaamaan tärkeitä ehdotuksia neuvostoon. Ja tämä on huomattava syy siihen, miksi edistän nopeasti. Haluaisin kiittää esittelijöitä sitä, että otivat mukaan tarkistuksemme laajalti. Ja 1200 ylikin oli tarkistuksia, joten hienoa nähdä, että moni meidän tarkistuksemme oli päässyt mukaan kompromisseihin – olen sitä mieltä, että avoimuuden vaatiminen pitää mainita paremmin, eli esim. käytän tapaa ryhmään, keskustelut pitäisi olla avoimia, ja jos on nämä yhteistyöstä kieltäytyvät valtiot pitää nimetä paremmin, sitten jäsenvaltio pitää verokuilujen arvioida ei vain alvin osalta, vaan myös, jos on henkilökohtaisia veroja ja yritysveroja, hiottaisi annostut kriteerit ja yhteinen arviointi näiden ongelmien ulottuvuudelle koko EU-ssa. Uskomme, että pitää parantaa paljonkin hallinnosta yhteistyötä edelleen ja näitä porsanreikiä tukkia eri puolilla, jotka vihreät ovat paljastaneet osatarkistuksistamme liittyy näihin suosituksiin, jotka tehtiin tuosta mietinnöstä. No, useat verotekstit ovat jumissa neuvostossa. Halusin olla toista vetomuksen, että olisi määrä enemmistöpäätöksiä enemmän verokysymyksissä – Toivottavasti tämä parlamentti ja erityisesti valiokunta tarvitsisi rohkein jatkaakseen tuon pyynnön esittämistä. Eli lopuksi odotamme innolla mietintöä ja, sen tarkistu- ja tarkistustemme mukaan ottamista. Ja pitää muun ottaa huomioon nämä verotuksen yhteiskunnalliset seuraamukset, mutta sitten on, on myös nämä sosiaaliset vaikutukset No Oxfamin raportti teki niinkin selväksi kun on taloudellisesti lisääntynyt epätasa-arvo yhteiskunnissa viimeisen vuoden aikana. Ja toisaalta kun on nämä verovälttelyongelmat, fiskaalipetokset ja laittomat rahavirrat. Tämä yhteys on nyt selvä. Ongelma ei voidaan osata teknisesti ilman, että ilmaistaan nämä huomattavat seuraukset, jotka siellä on yhteiskunnalle ja kansalaisille. Kaikki täällä varmasti ovat samaa mieltä tästä. Tämä on yhteinen asia, me pitää puuttua veron välttelyyn ja kiertoon, jos haluamme rakentaa luottamusta kansalaisten parissa, jos haluamme, tehdä he eu EUta jatkossa. Kiitos. Thank you. Kiitoksia Molle. Terveys Beres. Um, merci beaucoup. Kiitos kovasti. Parempa tulki töihin. Hyvä niin. Kiitos esittelijöille, koska tavoitetaso mietinnössä ja edellisissäkin yrityksissä ja kun tämä tehtävän antokin on ollut aika esimerkillinen parlamentti ajatellen, sitten miten nämä huolet on nyt saatu säveliksi, kun kansalaiset ovat kovin ymmällään olleet näinä aikoina. Se on erittäin tärkeää näin ennen vaalikampanjan alkua, että TAX 300 mietintö, joka panee riman korkealle parlamentissa, epäilemättä alkaen kaikkein symbolisimmasta aiheesta, mm, kaiken ilmeisien, että voitaisiin määräenemmistöllä äänestää neuvostossa veroasioissa. Poliittinen keskustelu on käynnissä ja minä uskon, että on erittäin tärkeä huomioida se kampanjassa. Viisi, viitisen huomiota niin, että pantaisiin asiat tärkeysjärjestykseen ensinnäkin esittelijämmekin vetosivat sen puolesta. Ajatellaan, missä määrin voitaisiin ottaa huomioon kehityskulku, ajankohtaiset ilmiöt, varsinkin ajatellen mitä työtä OECD tekee ja mitä on julkaissutkin, eikä pelkästään OECDssäkään, vaan tämä osallistava kehys Eli tarvitaan tällaista tiettyä hyvää kilpailua OECD ja EUn kesken. OECD se nyt on vähän kesken, mutta totta kai nyt on halukkuutta tästä eteenpäin kahdessa pilarissa varsinkin, kun on kyse digitaalisesta verotuksesta, mahdollisesti, että huomioidaan myös pysyvä toimipaikka ja sitten voiton siirto. Näissä molemmissa tapauksissa hän sanoa, että töitä täällä pitää nyt keskeyttää, koska koska tämä osallistava kehys on nyt siinä vaiheessa, missä se on, mutta Blikerintä siinä on. Ja sitä ei tiedetty aikanaan, kun tarkistukset tehtiin. Ja uskon, että siinä pitäisi löytää keinot ja väylät mukauttaa mietinnön äänenvainoja suhteessa siihen. Sitten toiseksi korostaisin seuraavaa seikkaa. Nimittäin kaikkia, miten voidaan tätä päätöksenteon porsareijaksi kutsua, kuten Moli mainitsi äsken, että tästä puhuttiin äsken kuulemisessakin, että jäsenvaltiot luovuttavat tietynlaisen veroaukon verosuunnittelulle, optimoinnille, vaan selvästi myös sitten se johtaa verotuksen polkumyyntiin. Mehän tiedämme, että on jäsenvaltioilla oikeudellisia velvoitteitakin yksilöidä 2011 direktiivin pohjalta muistaakseni, siis yksilöidä ja laskea, mitä edustu, edustaa tämä päätöksenteon puutteellisuus. Sitten kolmanneksi liittyen tarkistukseen haluaisin esittelijä kiinnittävät huomiota siihen 379, jossa otetaan huomioon kaikki se, mitä voidaan ottaa opiksi. Kumeks skandaalista. No mä tiedän, että Parmitsa oli niin kauhean kohteliaita ja täällä keskuudessakin, ettei loppujen lopuksi ruveta nimeämään ja nolamaan, vaan unohdetaan nimet ty- top tykkänään. mutta joskus asia on miten on, että kun ollaan Euroopan unionissa, jossa ollaan yhteistyöhaluttomien lainkäyttöalueiden luettelossa, on hissun kissun vaan – ei kuka meitä kuule. Ja sitten kun ollaan täällä meidän omien kesken ja sitten kun mennään ulos sanomaan, että halutaan jonkun puolesta puhua, ja sen valitsijat eivät mitään ymmärrä, eivätkä toimittajatkaan ymmärrä kaikkea. Ja pari pirkkuseikkaa, anteeksi, että nyt väärinkäytän aikaa, mutta pari seikkaa vielä ottaisin esille. Neljänneksi tämä keskustelu, joka vaikuttaa työhömme myös. Mikä on parlamentin seuraava rakenne? tämä valiokunta vai ei. Ja haluan, että puhutaan päättäväisesti tästä myös talousasiavaliokunnan kanssa. Ei niin, että minä tulen molemmissa valiokunnissa, mutta minä uskon, ja tämä on viimeinen kommentti, jonka teen, se vahvistaa vain tätä vakaumusta, että ei näitä kysymysten käsittelyä voida erottaa talousasioiden valiokunnasta. Nimittäin jos se pidetään erillään, nämä verotusasiat erillään sisämark- rahoitusmarkkinoiden toiminnasta ja molempiin suuntiin, onko sitten kannustin tai sitten mahdollisesti pakottepuolella, niin se kytkös tarvitsee viimeinen kommentti, niin koska minä uskon, että tämä ei ole mukana mietinnössä. En tiedä, miten se sinne voitaisiin kytkeä, mutta se on kuitenkin kauhean tärkeää. Minä ymmärrän, että tänä päivänä viranomaiset, jotka selvittävät ja tarkastelevat, mitä on kymeksissä tapahtunut, ajatellen markkinoiden valvontaa, niin he eivät voi käyttää verotietoja kuten verohallinto niitä kerää. Mutta siinä on ihan selvä puute olemassa ajatellen, mitä valvontaviranomaisilla on mahdollisuuksia selvittää puutteita säädön, säädöksissä. Eli mietinnön pitäisi ne siitäkin sanoa, koska se on osa tätä. Anteeksi puheenjohtaja, että pikkusen pitkälti puhuin, mutta aika lailla tuli asioita esille, jotka halusin mainita esittelijöille. Lykkätykö? Kiitos Pervanche. Kiitos ähm, kaikille tästä työstä esittelijöille. Tajusin juuri, miten paljon näitä tarkistuksia on ja toivon teille paljon onnea matkaan siinä. Kuten per Vange, haluaisin painottaa sitä, että voimme antaa kaksi signaalia. Se, että parlamentilla on yhtenäinen kanta, mutta ajatellen myös vaalikampanjaa, niin ei meidän tulisi arkailla mielipideerojakaan. Meillä on kuitenkin poliittisia mielipideeroja ja eikä se nyt tarvitsisi olla niin paha juttu. Se, mitä näkee, kun katsoo taaksepäin, Euroopassa voi todellakin kyseenalaistaa Euroopan kapasiteettia tehdä rakenteellisia muutoksia verotuksen alalla, varsinkin tällaisena päivänä, kun OECD tekee kunnianhimoisempia ehdotuksia. Ja eh, DSD, DSD on eh, myös tässä, tässä kyseenalaistaa se rooli, mikä meillä voi Eurooppana olla – Tämä liittyy hyvin paljon siitä, että meillä yhä on eurooppalaiset kumppanit, jolla ei ole ongelmaa heikentää toisten kumppaneiden asemaa. Siksi meidän mielestä meidän pitää olla parlamenttina selkeä puheisia siitä, että mitkä maat pysäyttävät edistyksestä. En nyt nimittäisi sitä tavallaan sormella osoittamiseksi nimen niin, että on mainittava maan nimi. Mutta meidän tulisi käydä tästä keskustelua. Ja se olisi hyvä. Minusta meidän pitäisi katsoa OECDn tekemää työtä myös ja katsoa, voiko, tai se on Euroopan parlamentin, meillähän on jo kantoja, jotka ovat lähellä CTBtä, mutta meidän pitäisi katsoa, että olemme mahdollisimman lähellä OECDn näkemyksiä. Että meillä on yhtäläinen keskustelu ja katso, näyttää sitä tietä eteenpäin. Thank you, Paul. Well, Kiitos, Paul. Läsnä olevat jäsenet ovat puhuneet. Esittelijät Ludek. Thank you for, for... Kiitos keskustelusta, mitä tulee oecd Kuten tiedämme, tässä tuli julkaisu näistä verokysymyksistä ja tietysti katsomista tarkkaan, koska OECD on yksi relevanteimmista lähteistä meille muilta osin. Sanon sen vain, että olen samaa mieltä siitä, mitä Paul juuri sanoi. Tietysti poliittisia mielipideeroja on, mutta sitten osalta, jos on samaa mieltä, niin siellä on parempi löytää kompromisseja, joten tiettyjä poliittisia eroja on, mutta aina kun voidaan löytää sitten hyväksyttävä tekstimuoto, niin se on parempi kuin että äänestettäisiin sadoista tarkistuksista erikseen, mutta katsotaan. Kiitos. Kiitos, Jeppe. Well, thank you also, uh... Minäkin kiitän. Ja molille ihan vain. Olet oikeassa siellä on hyvin yksityiskohtaisia tarkistuksia, nimi lukuja, jotka pitäisi panna sinne sen perustan vahvistamiseksi. Minä tiedän tämän. Se huomioidaan kompromississa kyllä. OECDstä, siihen liittyvistä ehdotuksista ilman Euroopan keskustelua ja painetta meiltä. OECD tuskin olisi liikahtanut. Eli tavallaan tässä valiokunnassa ja muissakin pitäisi tunnustaa oma roolimme. Saada aikaan maailman mittakaavassa keskustelua reilusta verotuksesta ja totta kai täytyy siihen tarkkaan paneutua, mutta OECD on ottanut nyt hyvän askeleen BEPS 2.0, että puututaan joihin ongelmiin, joita on maailmassa. EU-maista sitten. Totta kai meillä on poliittisia erimielisyyksiä, mutta minusta on tärkeää voitaisiin saada unioni, jossa jäsenvaltiolla on oikeus mukaan murentaa työtä, jos halutaan haitallisia verojärjestelmiä torjua. Se nyt on selvä, että sitä voida sallia. Se on poliittinen lähtökohta. Ja totta, varmasti tulee tarkistuksia, joista emme voi olla samaa mieltä, olla sitten samaa mieltä siitä, että olemme eri mieltä. No sitten sanottaisin, että yksimielisyysperiaate suojelee EU-veroparatiiseja, niin se on vähän omituista, että se hyväksytään sisämarkkinoilla. No, tästä voidaan käydä pitkä keskustelu, mutta komissiokin laati tiedonannon määräenemmistön käyttämisestä joissakin asioissa. Ehkä työssämme se pitäisi näkyä. Jotta olemme reilumpia ja tehokkaampia kilpailusäännöissäkin yhtä lailla. No kiitoksia kommenteista. Työ jatkuu. Odotamme mielenkiintoa jatkua. Toivottavasti kompromississa selviää. Thank you, Jeppe. Kiitoksia Jeppe. Muistuttaisin äänestysvaliokunnassa on 27. helmikuuta aamulla. Todennäköisesti täysistuntoon tulee maaliskuun kakkoseen Strasburgissa. Kiitos kaikille jotka jäivät katkera loppuun asti. Meillä oli tänäänkin erittäin antoisa kokous. Seuraava on 4. päivä helmikuuta. Täksi kolmosessa kiitos kaikille. Kiittäisin myös tulkkejakin. Nyt päätän tältä päivältä.